Mes chers collègues, pour ceux qui sont là et que je remercie. Hyvät kollegat, ne jotka ovat täällä, kiitän teitä, että olette läsnä. Jatkamme kokoustamme ja siirrymme nyt lääkkeiden saantiin Euroopan unionissa ja eroihin saannissa. Annan siis puheenvuoron teille, herra Kanavos. Hän esittelee meille aiheen ja sen jälkeen voimme luonnollisestikin keskustella asiasta. Ainakaan meillä ei ole puheajan suhteen ongelmia. Olkaa hyvä. And, um... Thank you very much for the invitation. Kiitoksia hyvin paljon tästä kutsusta tulla puhumaan valiokunnan eteen. Olen tyytyväinen, että voin olla täällä ja osallistua keskusteluun tämän jälkeen. Tässä keskustelemme siis lääkkeiden saatavuuden eroista Euroopan unionin sisällä. Oletan, että te kaikki olette saaneet paperit, teillä on ne edessänne, joten kun käyn läpi aihetta, menen joidenkin kohtien läpi hyvin nopeasti, kun tarkastelemme niitä päämääriä, joita meillä oli, sitä toimivaltaa, jonka saimme parlamentilta. Tämä teksti, jonka tarkoitus paremmin auttaa ymmärtämään, miksi lääke, aineet ja lääkkeet ja niiden hinta ja saatavuus vaihtelevat eri jäsenmaissa ja eri alueilla. Ensinnäkin, mitä tulee lääkkeiden hintaan, reseptilääkkeiden hintaan. Toisekseen lääkkeiden hintaan, ja tämä vielä heijastaa sitten lääkeaineiden tutkimusta ja kehitystä, ja tutkimme myöskin eräitä poliittisia mahdollisuuksia, suosituksia Euroopan unionin ja jäsenmaiden tasoilla, ja näette saan paperissa, jotka olette saaneet, minkälaisia eroja on eri maissa liittyen suhteeseen BKT. -hän. Meillä on hyvin suuria eroja terveyteen suunnattavassa kulutuksessa, terveyteen yleensäkin ja lääke, lääkkeisiin. Ja kun vertailette, vertailette näitä lukuja, näette suuria eroja eri maissa. Ja tämä viekin meidät lääkkeiden hinta kysymykseen huomiona voisimme sanoa, että eroja saattaa olla lääkkeiden hinnoissa lähteiden suhteen, mutta myöskin tällaisten ei-merkkilääkkeiden eli geneeristen tai rinnakkaislääkkeiden suhteen erilaisia tutkimuksia on tehty menneisyydessä tämän aiheen suhteen ja me olemme tekemässä työtä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa vertailemme suurta määrää reseptilääkkeitä ja eroja niiden hinnoissa suurimman ja pienimmän hinnan välillä. Olemme nähneet hintaeroja. Hintaero oli yhden suhteen neljään halvimman ja kalleimman jäsenmaan välillä. Mitä tulee sitten rinnakkaislääkkeisiin, hintaerot voivat olla suurempia eräissä tapauksissa. Ne voivat olla myöskin huomattavasti pienempiä. Ei pidä unohtaa luonnollisesti, että lääkeala on suuri työllistäjä Euroopan unionin alueella. Se edustaa 3,5 prosenttia lisäarvosta ja se osallistuu tutkimukseen ja kehitykseen jatkuvasti. Ja haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että tämä ei kosketa vain merkkilääkkeitä, mutta myöskin näitä rinnakkais- tai geneerislääkkeitä, jotka tietenkin myöskin perustuvat teolliseen tutkimukseen. Hyvin suuria eroja on välillä olemassa ja niihin tietenkin tarvitaan selitystä. Jos etsimme jotakin selitystä näille eroille Euroopan unionin tasolla, meidän pitäisi tarkistella – politiikkoja, joita on toimeenpantu jäsenmaiden tasolla, erityisesti tarkastella säätelyä, säätelypuitteita, mitä tulee hintoihin ja reseptilääkkeiden korvauksiin. Kun tarkastelemme näitä asioita, näitä puitteita, jäsenmaiden välillä on suuria eroja, lääkkeiden hinnoittelua säädellään suurimmassa osassa tapauksia ja lääkkeillä on viitehintoja monissa tapauksissa ja suuria hintaeroja saattaa olla maiden välillä, kun tarkastelemme pelkästään reseptilääkkeiden hintoja. On tietenkin luonnollisesti suurta huomiota, jota on kiinnitetty tähän kysymykseen, sekä lääkkeiden hintaan että lääkkeiden kysyntään, kun säädellään lääkkeiden määräämistä. Meidän on keskityttävä enemmän kysymykseen lääkäreistä, eikä niinkään potilaista, kun tarkastellaan lääkäreiden näkökulmaa. Meidän pitäisi keskittyä siihen, kuinka he voisivat määrätä rinnakkaislääkkeitä, tai toinen mahdollisuus olisi se, että apteekit tarjoaisivat näitä rinnakkais- tai lääkkeitä. Eli nämä toimet ja politiikat toimivat eri tavalla, niiden vahvuus on erilainen ja ne toimivat eri lailla eri jäsenmaissa. Ja tämä palapeli muuttuu vielä mielenkiintoisemmaksi, koska sen lisäksi, mitä juuri sanoin, eri säätely, jota käytetään lääkkeiden jakelussa, koskettaa sekä tukku- että vähittäiskauppaa. Ja nämä tekijät eivät niinkään vaikuta hintoihin, mutta ne vaikuttavat lääkkeaineiden hintatasoihin. Siis me tarkastelemme jakeluketjua ja sen osallisuutta ja tarkastelemme myöskin eri verorakenteita, esimerkiksi arvonlisäveroa, se saattaa olla nolla eräissä maissa ja jossakin maissa jopa 25 prosenttia reseptilääkkeissä. Eräät näistä säätelytoimista ovat aiheuttaneet tietynlaisia saatavuusongelmia tietyissä osissa Euroopan unionia. Olivatpa nämä saatavuusongelmat sitten teknologioihin liittyviä, eri teknologioiden käyttöön liittyviä eroihin, joilla eri jäsenmaat käyttävät tai arvostavat tiettyjä lisäarvoja, joita joku teknologia voi tarjota, tai sitten metodologiaan liittyviä, niin että korostetaan lääkkeiden ja teknologioiden käyttöönottoa eri tavoin kahdessa tai useammassa jäsenmaassa. Samoin tietyissä pienissä jäsenmaissa meillä on tilanne, jossa markkinat ovat hyvin pienet ja on todennäköistä, että tietyt tuotteet eivät ole saatavilla näillä markkinoilla. Tämä voi johtaa hyvin kalliisiin lääkkeisiin tai siihen, että hyvin paljon edullisempia rinnakkaislääkkeitä on saatavilla. Sitten meillä on myöskin kysymys rajat ylittävästä kaupasta. Me, me pyrimme tarkastelemaan tilannetta, jossa lääkeaineita tuodaan maahan, jossa hinnat ovat korkeat, sellaista maasta, jossa ne ovat matalat. Ja ero saattaa olla 10-20 prosenttiin koko lääkeaine alasta, Eli monet kysymykset liittyvät tähän saatavuuskysymykseen ja ne riippuvat erilaisista säätelyjärjestelmistä, joita on käytössä eri puolilla rajoja. Olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä ja tarjoamme tiettyjä politiikan vaihtoehtoja, jotka koskettavat kansallista, mutta myöskin Euroopan unionin tasoa. Kansallisella tasolla voitaisiin ottaa huomioon ne suuret erot, joita säätelytoimissa on eri jäsenmaissa, ja tämä olisi hyvin tärkeä, olisi tärkeää jatkaa systemaattista arviointia, mitä tulee lääkepolitiikkaan. Meidän pitäisi investoida suuria summia. Me emme kuitenkaan aina tarkastele yksittäisten toimien tehokkuutta, niiden toimien, joita me olemme tehneet. Eli on erittäin tärkeää tehdä näin, sillä jos näitä toimia, arviointia ei vielä ole tehnyt, tehty, niitä olisi tärkeää tehdä. Meteorologioissa on erilaisia eroja ja on tärkeää saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi, jotta voisimme tehdä mahdollisimman tehokkaita järjestelmiä kansalaisille. On tietenkin tarvetta rinnakkaislääkkeiden suuremmalle käytölle, mitä tulee niiden tarjoamaan hyötyyn ja taloudelliseen helpotukseen. Ja voisimme myöskin tukea innovaatiota. Eräissä jäsenmaissa rinnakkais lääkkeitä määrätään hyvin paljon reseptilääkkeenä ja eräissä toisissa taas hyvin vähän, joten tässä on tietenkin ristikkäisiä politiikkoja, joita on olemassa. Tietenkin on myöskin tärkeää tukea innovaatiota tällä alalla, sillä se ei ole vain tuottajien elinvoima, mutta myöskin kuluttajien etu heti, kun he saavat parempia hoitoja, eivät vain määrällisesti, mutta myöskin laadullisesti. Tämä vaikuttaa elämän laatuun. Euroopan unionin tasolla on tärkeää jatkaa ponnisteluja, eräitä ponnisteluja on tehty, mutta meidän pitäisi jatkaa työtä parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi jäsenmaiden välillä. Tämä on tärkeää. On tärkeää vaihtaa kaikkien kokemuksia myöskin sen suhteen, mikä toimii ja mikä ei toimi eri jäsenmaissa. On tärkeää, että me jatkamme ponnisteluja ja rohkaisemme biolääketieteellisiä innovaatioita unionin alueella ja on myöskin tärkeää rohkaista innovaatioita yleisesti ottaen ja rohkaista myöskin rinnakkaislääkkeiden käyttöä Euroopan unionin tason politiikkojen avulla. Ja tietenkin on tiettyjä markkinoita, joiden suhteen toimia pitäisi tehdä. Lopultakin mitä tulee keskusteluihin on tärkeää tutkia sitä, mikä toimii käytännössä ja painollisesti myöskin rohkaista tutkimusta liittyen käytännön aspekteihin. Tämä liittyy yhtenäismarkkinoihin, mutta myöskin jäsenmaiden omiin politiikkoihin, joita he toteuttavat maiden tasolla. Rauha puheenjohtaja on aina monimutkaista vetää yhteen kymmenessä minuutissa asia, johon liittyy hyvin paljon eri tekijöitä. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita yleisöllä on. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitokset tästä esityksestä, tästä hyvin tärkeästä ja meitä kiinnostavasta aiheesta. Nyt minä antaisin puheenvuoron kollegoille ja Schnellhardt ensiksi. Vielen Dank. Kiitos. Tava puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me siis annamme tehtäväksi tämän selvityksen tekemisen ja haluaisin sanoa, että kun sen lukee, voi saada yleiskuvan siitä, mitä ongelmia on ja mitä ratkaisuja voisi olla. Minulla on kuitenkin laatioille muutamia kysymyksiä liittyen asioihin, jotka minua pohdituttavat. Ajattelen, jotta voisin saada täydellisemmän käsityksen siitä, mistä on kysymys. Laatijat lähtevät liikkeelle selvitykset. Näissä on puuttu rinnakkaiskauppaa vastaan ja on käytetty myöskin Euroopan lääkevalmistajien järjestön tietoja, mutta ei kuitenkaan äh, tietoja äh, tukkukauppialta tai apoteekkarilta tai ministeriöistä. Minun kysymykseni olisi selvitykset, onko olemassa sellaisia selvityksiä, ovat erilaisiin tuloksiin, jotka liittyvät säästömahdollisuuksiin, jotka liittyvät rinnakkaislääkkeisiin tai rinnakkaiskauppaan. Ja toinen kysymys, joka liittyy väärennettyihin lääkkeisiin ja niin ongelmiin, todetaan, että nämä tuodut rinnakkaiset lääkkeet ovat riski. Euroopan parlamentti tämän vuoden helmikuussa teki selkeitä päätöksiä juuri näiden väärennettyjen lääkkeiden tulon estämiseksi, jotka nämä säännöt koskisivat siis myös tätä rinnakkaiskauppaa. Nämä ähm, asiat eivät käy, nämä johtopäätökset eivät käy ilmi tässä teidän selvityksestäni. Ja kolmanneksi, kun luen tätä selvitystä, syntyy nopeasti sellainen tunne, että äh, toimitusketju valmistajalta potilaaseen merkitsevät sitä, että äh, tässä mm, pyritään hyötymään tästä, mutta tilanne on se, että ilman tuhkauppiaita ja apteekkeja kuitenkaan ne voidaan toimittaa lää- potilaille tarvittavia lääkkeitä. Tällä hetkellä kysymys on siitä, että olisi tärkeää tietysti, että kaikki potilaat voisivat Euroopassa saada korkeanlaatuisia lääkkeitä minä hetkenä hyvänsä. Kenties voisi ottaa tähänkin kysymykseen kantaa minulle. Kuitenkin tähän asti on tiettyjä aukkoja tässä selvityksessä. Dagmar Rodberent. Kiitokset sitten Rodberent, olkaa hyvä. Um, <laughs> I just can add... Niin, voisin lisätä siihen, mitä host Schnellhardt juuri sanoi, ilman että olisin nyt saanut kirjeitä Call Farmalta tai muilta yhtiöitä, jotka liittyvät rinnakkaiskauppaan. Minua ei suinkaan yllätä, sivulta 32 lukin näitä avainhavaintoja, että ennen kaikkea rinnakkaiskauppiaat mitä ne toteavat, jos vertaa hintoja, jotka eivät mitenkään yllätä nekään, että patentoimattomat lääkkeet, jotka luonnollisesti ovat myös rinnakkaiskaupan kohteena, kun katsoo tätä ja näkee, että on nielenkertainen hinta verrattuna patentoimattomiin ja monen kertaan vielä siihen verrattuna verrattuna patentoituihin lääkkeisiin. Mitä tulee poliittisiin toiminnan, niin olen varma ymmärsinkö oikein, kun katsoin sitä, että meillä on lainsäädäntöä, joka koskee lääkkeitä. Ajattelen, että voitaisiin käydä akateemisempaa keskustelua asiasta. Te puhutte lääkesektorin osalta kommentin. Uskoisitko, että työllisyys tekijä on tärkeämpi alkuperäistuotannossa, nimittäin tutkimuksen alueella. Ajattelen patentoituja tuotteita verrattuna geneerisiin tuotteisiin. Oletteko tästä yhtä mieltä? Niin en ole varma silloin siitä, olenko yhtä mieltä politiikkavaihtoehdosta kansallisella tasolla lisätä geneeristen lääkkeiden käyttöä, koska minusta se olisi ristiriitainen kysymys, koska toisaalta korostatte työllisyyden merkitystä lääketeollisuuden alueella. Samaan aikaan kuitenkin haluaisitte lisätä geneeristen lääkkeiden osuutta. Mielenkiintoista on myös se osuus, joka koskee HTH, rajat ylittävää terveydenhuoltoa olette saattaneet kenties seurata keskustelua, sitä on käyty ja nähdä, mitä ongelmia siinä on. Jos on jotakin ajatuksia siitä, että voisitte vaku- me voisimme vakuuttaa jäsenvaltioissa yhdistyneen kuningaskunnan eh, siitä, että olisi enemmän tarvetta lisätä eh, kokemusten vaihtoa terveydenhuollon sektorilla, koska tällä hetkellä meiltä ovat ajatukset loppumassa siitä, miten voisimme vakuuttaa jäsenvaltiot tästä alueesta. Ja nämä politiikat voivat tehdä EU-tasolla, vaihtoehdot eu tasolla te vaaditte, ehdotatte, että pyritään lisäämään koordinoitusti parhaiten käyttäjien vaihto jäsenvaltioiden kesken haluaisin kuulla, miten täytyy tehdä tämän, koska minulta todellakin alkaa loppua mielikuvitus tässä asiassa. En ole myöskään täysin vakuuttunut siitä, että jos vähennetään välttämättömyyttä ja arvoa, joka on geneellisellä lääkkeellä, onko yhtä mieltä siitä, että jos meillä jos eh, meillä olisi vain geneellisiä lääkkeitä, eh, jos olisi, jos olisi vain patentoimattomia lääkkeitä, koska ei voi olla geneellisiä, jos ei ole olemassa jotakin, mitä niillä pyritään jäljittelemään. Olen sitä mieltä, että tutkimus pitäisi kokonaisuudessaan lopettaa EU-sta. Tämä ehkä asia, jota ei löydä tästä, ehkä se on kätketty tänne, mutta geneeristen lisääminen yksinkertaisesti eh, minusta ei johda tulokseen koska täytyy tietää, mikä niiden osuus pitäisi olla, mitä niiden pitäisi olla, jos ei ole olemassa lääkkeitä, jotka ovat patentilla suojattuja. Niin, näistä politiikkavaihtoehdoista joissakin olen yhtä mieltä, joissakin olen taas ö, sitä mieltä, että mikä ei sinänsä ole väärin, mutta tämä on aika optimistista ajatellen tilannetta Euroopan unionissa. Ehkä teillä olisi jotakin ajatuksia siitä, miten voitaisiin saada lisää houkuttimia jäsenvaltioille, joilla on kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät, että ne kunnoisivat näitä järjestelmiä paremmin. Merci euh, beaucoup, Dagmar. Kiitoksia, Dagmar. Yeah, uh, thank Schulter. This report and, um... Kiitoksia tästä mietinnöstä. Se, mikä minua hiukan yllättää, on tämä suuri kulujen nousi vuosien 2000 ja 2008 välillä lääkealalla. Miksi sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa näin ole tapahtunut? Ovatko he tehneet jotakin erilaista? Onko siellä tilanne jotenkin erilainen? Tämä oli minun kysymykseni. Voimmeko oppia tästä jotakin? Ja sitten hyvin matala tutkimuksen ja kehityksen taso 15-20 prosentin alueella. Tämä on hyvin pieni osuus, joka on ohjattu tutkimukseen ja kehitykseen, sanoisin. Sitten teidän ehdotuksenne on eräs ehdotus, jota minä kaipaisin. Siitä keskustellaan Yhdysvaltain senaatissa huomenna. Kyseessä ovat hinnat. Minä tulen keskustelemaan tästä asiasta myöhemmin ja kaikki muut, jotka haluavat, voivat osallistua tähän, mutta kysymyksessä on siis se, että me asettaisimme prioriteetteja mitkä ovat niitä lääkkeitä, joita me tarvitsisimme kaikkein eniten tällä hetkellä, ja sitten asettaisimme niille hinnan äh, diagnoosille, eri molekyyneille, niin edespäin. Eli asettaisimme hinnan, ja tämän jälkeen kaikki tuotanto olisi lisenssivapaata, ja silloin emme tarvitsisi tällaista rinnakkaista tuontia, välttäisimme näiden väärennettyjen lääkkeiden riskin, sillä mitään hyötyä tällaisessa toiminnassa ei olisi sillä marginaali olisi hyvin pieni. Oletteko tutkineet tätä mahdollisuutta vai onko se jotakin, mitä ette ole käsitelleet tässä mietinnössä? Kiitoksia, Karpit <clears throat> ja Liisa. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi sanoa, että olen yhtä mieltä kysymyksestä, jonka hoss Schnellhardt esitti, joka koskee näihin rinnakkaistuonteihin. Sehän oli syy siihen, miksi me päätimme tällaisen äh, selvityksen teettämisestä keskustelussa, joka liittyy lääkkeiden väärentämiseen. Saatoimme kuulla, että tässä saattaisi olla mahdollisuus sille, että tuodaan väärättyjä lääkkeitä, olemme kuten huomanneet, että näin ei välttämättä ole. Ja olemme voineet todeta aikaisemmin, että niin kauan kuin hintaerot ovat näin valtaisia, tämä rinnakkaiskauppa voi alentaa kustannuksia. Nyt olisi jälkikysymys tähän. Tietysti voidaan kysyä, kuka ansaitsee suoraan välittömästi rinnakkaiskaupasta te puhutte siitä, että ovat kauppiaat, mutta meillä on myöskin epäsuora vaikutus. Jos on rinnakkaiskauppaa, niin silloin se varmastikin toisaalta myös vaikuttaa siihen, minkä hinnan yritys uskoo voimassa pyytää lääkkeestä, vai neutralisoiko se tämän täysin. Tän ole tässä täysin varma, mutta tiedä voiko tätä laskea täysin tarkkaan jos katsoo vain yhtä väylää, koska kaikkihan liittyy toisiinsa. Jos on enemmän kilpailua, on enemmän myöskin painetta, joka kohdistuu hintoihin. Toinen asia, joka minusta olisi hyvin tärkeä, ja pyytäisin, jos voisitte teitä sanomaan asiasta lisää, nimittäin kustannukset, jotka liittyvät eri järjestelmiin. Meillä on satoja työntekijöitä eri järjestyksissä, eri yrityksissä, ja jotka käyvät hintaneuvotteluja eri jäsenvaltioissa. Tiedän, että ei ole realistista, että jo huomenna tämä muuttuisi ja sanoisimme, että haluaisimme yhtenäisen järjestelmän, mutta varmastikin on järkevää sanoa, että nämä sanat ihmiset, he eivät kaikki ole taloustieteilijöitä, heissä on farmaseutteja, lääketieteen tutkijoita, jotka keskustelevat, neuvottelevat hinnoista yrityksissä, viranomaisen taholla, ja potentiaali, joka liittyy näihin kustannuksiin ja joka liittyy myöskin säästöpotentiaaliin, joka yhteiskunnalla olisi, se, minua, se kiinnostaa se minua. En ole löytänyt sellaista, ehkä en lukenut tätä, tätä esitystä tarpeeksi tarkkaan, että kenties näitä ei voidakaan laskea. Mutta tehän puhutte mm, tästä yhteisen terveysteknologian arvioinnista, HTAsta, mikä on tieteellistä, että arvioidaan substanssia, ei voi olla niin, että Ruotsissa päästään aivan erilaisiin tuloksiin kuin Espanjassa. Poliittiset johtopäätökset voivat olla erilaisia, mutta jos metodi yhdenmukaistetaan, niin silloin voidaan säästää paljon resursseja ja silloin farmaseutit olisivat enemmänkin tekemisissä tutkimuksen kanssa kuin neuvottelemassa hinnoista. Ja loppu kommentti vielä omasta jäsenvaltiostani. Niin Saksa näiden tietojen pohjalta, joita olette esittäneet, katsotaan maaksi, joka myöskin suhteessa BKT on maa, jossa on melko korkeat lääkekustannukset. Oletteko jossakin ottaneet huomioon sen, että vuoden ajan on ollut olemassa uusi laki, sillä on, se on ollut esille keskustelussakin, ja me on, olemme pyrkineet tätä kautta pääsemään eurooppalaiselle tasolle. Oletteko saaneet tästä jotain tietoa, onko joku työntekijä saanut tästä tietoa, miten tämä uusi laki on vaikuttanut tilanteeseen? Alors, euh, y a pas euh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minulla oli kysymys, rouva äh, kollega Pavlovan puolesta. Hän pahoitteli, ettei voi olla tänään paikalla. Ja hän arvioi, että tämä keskustelu on erittäin tärkeä, mitä tulee meidän valiokuntamme työhön, sillä on olemassa selvä linkki sen ja äh, lääkemarkkinoiden välillä. Mitä tulee tähän käytettyyn metodologiaan tutkimuksen toteuttamisessa, tässä bibliografiassa on hyvin paljon akateemisia tutkimuksia, joista monia olette itse tehnyt. Ja tässä on hyvin paljon eri kuluttajajärjestöiltä ja kansalaisjärjestöiltä tulevia tutkimuksia. Voisitteko antaa jonkin verran tietoa tähän liittyen näihin tutkimuksissa käytettyihin lähteisiin liittyen ja eikö kuluttajajärjestöjen tai riippumattomien järjestöjen tekemiä tutkimuksia ole olemassa tai käytettävissä vai eivätkö ne teidän mielestänne ole tarpeeksi luotettavia, että niitä voitaisiin ottaa huomioon? Toinen kysymys, mitä tulee näihin yhteisiin suosituksiin, ja tulee terveysteknologiaan ja terveysteknologian arviointiin. Nämä asiat ovat hyvin mielenkiintoisia, mutta tämä prosessi vaatii suurta sitoutumista ja siinä on riski sille, että intressiristiriitoja esiintyy. Annan pian komissiolle puheenvuoron, mutta onko teillä suosituksia tämän asian suhteen kolmannekseen, mitä tulee vertailuun ja hintaeroihin eri jäsenmaissa ja erityisesti mitä tulee rinnakkaislääkkeiden hintoihin? Oletteko ottaneet huomioon koko markkinoiden dynamiikan jokaisessa eri maassa? Tutkimukset ovat näyttäneet erittäin suuria eroja, vielä suurempia eroja äh, sekä rinnakkaislääkkeissä että muissa lääkkeissä. Kuitenkaan ei ole otettu huomioon niitä markkinoiden erityispiirteitä, jotka koskettavat rinnakkaislääkkeitä, jotka vaihtelevat maasta toiseen, jotka riippuvat poliittisista päätöksistä, joita on tehty eri hallitusten tai maiden taholta. Ja kysymys, puhumme tästä rinnakkaismarkkinasta. Pitäisikö meidän järjestää syvempää tutkimusta tämän asian suhteen, sen vaikutuksen suhteen, mikä sillä rinnakkaismarkkinoilla voi olla hintoihin? Voisitteko te vastata tähän kysymykseen. Viimeinen kysymys on komissiolle. Onko komission mielestä tarpeen tehdä tämän tyyppistä tutkimusta ja arviointa? Ja mitä tulee rinnakkaismarkkinoihin, aiotteko te tehdä niiden suhteen arvioita? Eli näitä kysymyksiä kollegani halusi esittää. Anna nyt Rova Makananille puheenvuoron. Kiittää selvityksestä. Minusta se on hyvin mielenkiintoinen Siinä on paljon hyödyllistä tietoa. Ennen kaikkea oli merkitystä lukea asioista, joita on vaikea valvoa, kuten sitä, miten lääkärit määrävät lääkkeitä. Ja hyvin vaikeaa on se, kun eri maissa, että joissakin maissa, jos menee lääkäriin, saa aina mukaansa sieltä sitten pussin lääkkeitä, vaikka pienekin vaivajat ihmiset odottavat, että lääkkeitä, ja jos ei ole saatu lääkkeitä, silloin ei oikein käyty kunnolla lääkärin luonakaan, ja tämä on asia, jota vaikea hallita. Haluaisin myös tietää, teettekö selvityksiä ikäprofiileista, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön. siihen, miten lääkkeitä määrätään, koska ja jos on se, että miten, missä suhteissa ää, lääkkeitä käytetään viimeisten, viimeisen yhden kahden elinvuoden aikana – olen kuullut siitä, että lääkkeet, lääkärit usein määräävät aivan liikaa lääkkeitä viekkäimmille ihmisille, jolloin syntyy koktaaleja, jotka ovat vaarallisia, koska lääkkeet eivät enää tiedä, mikä toimii, mikä ei, vain siksi määräävät erilaisia, erilaisia lääkkeitä. Ja haluaisin kysyä komissiolta, mitä voidaan tehdä tälle selvitykselle? Luettua niin sen, sanon todeta, että se on mielenkiintoinen, mutta monet asiat, jotka siihen sisältyvät, liittyvät jäsenvaltioiden kompetenssiin. Käydäänkö tällaisesta keskustelua korkeatason työryhmissä neuvostossa? Onko tämä sellainen asia? Onko jotakin erityistä, mitä voisimme tehdä pienemmissä maissa? Yksi huolestuttavimpia asioita on se, että pienemmissä maissa hävitään siinä mielessä, mitä lääkkeitä markkinoille tulee markkinoiden koon vuoksi. Voiko komissio tehdä asialle jotakin? Ja moni asia näyttäisi olemassa, että se liittyy, liittyy siihen, mitä tehdään kansallisia päätöksiä, miten paljon varaa, rahoja, mitä, mitä käytetään kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin, kysymyksiä liittyvät laatuun, saatavuuteen. Joissakin maissa lääkkeitä saattaa teoriassa olla saatavana, mutta, mutta rahoitus, e, joka liittyy siihen, miten potilasmaksuosuus on, johtaa siihen, että käytännössä lääkkeitä eivät ole saatavia, koska, koska e, potilaan maksava osuus on niin korkea. Missä, mitä tällä selvityksellä voidaan tehdä komissio? Mitä sille voidaan tehdä? Merci beaucoup. Euh, No niin, ilmeisesti kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa, joten kysyn, haluaako komissio sanoa jotakin. Olkaa hyvä, komissio. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm Laura Nisto. Hyvää iltapäivää. Olen Laura Nisto. Edustan DG e Enterprisea, Euroopan komissiota. Kuten tässä oikein huomautettiin, Tämä terveydenhuoltoala liittyy jäsenmaiden toimivaltaan tai kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, mutta se ei tarkoita sitä, että Euroopan unionin tasolla ei voitaisi tehdä mitään, mitä tulee lääkkeiden saatavuuteen, erityisesti pienissä maissa. Meillä on foorumi, jossa käsitellään lääkkeiden saatavuutta Euroopan unionin alueella. Ja meillä on eri työryhmiä erityisesti pienille markkinoille tai muihin asioihin keskittyviä työryhmiä ja me pyrimme tunnistamaan eri ongelmia, joita markkinoilla on ja pyrimme löytämään erilaisia ratkaisuja niihin. Eli tämä on todellakin vaihtojärjestelmä. Ihmiset ja eri tahot vaihtavat kokemuksiaan ja komissio tekee tutkimuksia, joiden tarkoitus on auttaa ratkaisujen löytämisessä, kun olemme tunnistaneet näissä työryhmissä ongelmia. Tämän tutkimuksen hyöty meille on tietenkin se, että tätä informaatiota voidaan käyttää ongelmien tunnistamisessa – tai muissa tilanteissa, joten tämä informaatio on meille hyvin hyödyllistä ja kiinnitämme siihen hyvin paljon huomiota tähän tutkimukseen ja muihin tutkimuksiin, jotka koskettavat lääkesektoria tällä hetkellä ja lääkemarkkinoita. Tämä koskitti sitten kysymystä, äh, mitä tulee kysymykseen rinnakkaismarkkinoista – en voi ehkä kertoa tämän enemmän, enempää rinnakkaismarkkinoista. Kuten tiedätte, tuomioistuimen päätös on se, että rinnakkaismarkkinat eivät ole perussopimuksen vastaisia, joten meidän täytyy hyväksyä tämä todellisuus ja todellakin olisi hyvin mielenkiintoista saada mietintö, joka määrittelisi, mitkä hyödyt ja haitat liittyvät tähän rinnakkaismarkkinoiden olemassaoloon. Tällä hetkellä en voi sanoa, että komissio olisi tekemässä asian suhteen jotakin. Toivottavasti selvensin kysymyksiänne. Onko teillä vielä lisää kysymyksiä? Kiitoksia. So, so uh, With all respect, no. Kaikella kunnioituksella ei. Te ette selkeytyneet asiaa mitenkään, ei se ole teidän vikanne, mutta haluan vain korostaa sitä, että minä olin yksi niistä, jotka ajattelivat, että lääkelainsäädäntö on hyvissä hoivissa DG Enterprisessa, mutta jos se siirretään DG Sankon tai DG Terveyteen, silloin ei, ei voida pitää yhtä osaa osana DG Enterprisea, niin että sekin kantaa sitten vastuun asiasta, vaikka sillä ei ole mitään muuta tekemistä asian kanssa. Sillä ei ole tekemistä lainsäädännön kanssa, joka liittyy terveydenhuoltoon, Kysymys ei ole siitä, että tämä olisi teidän vikanne, mutta ehkä kuitenkin kerrotte hierarkiallenne ja samoin kuin eh, että myöskin DG Sankon edustajat tekevät saman, että asia pitäisi viedä komission pöydälle käsiteltäväksi. DG Enterprise menetti toimivallan, ja jos nyt käsitellään tätä osuutta, niin se on ajan hukkaa, resurssien hukkaa. Ja ollakseni rehellinen, kaikki, mitä te sanoitte, anna mitään viitettä siitä, mitä nyt tulee tapahtumaan, eikä se ole teidän vikanne, koska te ette voi tehdä mitään, mikä saisi mitään aikaan. TG Sanko voi saada sen toiminnan syntymään, että nyt on saatava asioihin järjestyskomissiossa. Kiitokset. Ja herra Kanavos, voin vastata. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. And I'm grateful for... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen kiitollinen kysymyksistä ja kommenteista, joita hyvät naiset ja herrat täällä ovat esittäneet. Yritän mahdollisuuksien rajoissa valottaa tilannetta hiukan. Tietenkin reseptilääkekysymys on hyvin monimutkainen, on täysin selvää, että tässä on liian monia toimijoita, en tarkoita tätä pahassa mielessä, mutta on paljon toimijoita, paljon eri intressejä, eli haluaisin nyt vastata kysymyksiinne. Ja kun esititte kysymyksiä, pyrin organisoimaan ne niin, että voisin vastata niihin ryhmitellen yksi kerrallaan. Eli minusta vaikuttaa siltä, että tässä on ainakin kolme pääkysymystä tai pääryhmää. Yksi liittyy rinnakkaismarkkinoihin, tois, toinen liittyy terveysteknologian arviointiin ja kolmas sitten rinnakkaislääkkeisiin. Kuulin myös kysymyksiä liittyen liiallisen lääkkeiden määräämiseen tai liian vähäisen lääkkeiden määräämiseen. Eli pyrin nyt ainakin antamaan oman näkökulmani asioihin ja Tietenkin voitte olla eri mieltä. Tämä on henkilökohtainen näkökulma. Se liittyy ja perustuu tutkimuskokemukseen. Ja kysymys sitten siitä, että onko eturistiriitoja, nämähän aina tulevat esiin. Te tässä eturivissä esitte kysymyksen säästöihin, jotka liittyvät rajat ylittävään kauppaan. Ei pitäisi unohtaa ja meidän pitäisi laittaa ihmiset tässä asiat perspektiiviin. Me tarkastelemme teollisuuden alaa, joka vastaa noin 1,5 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. Ja vertailun vuoksi voitaisiin sanoa, että tämä on pieni ja säästöt ovat vielä pienempiä, kun ajatellaan tätä kaupan muotoa, kun tu- tarkastelemme tutkimuksia, jotka liittyvät sääntöihin, säästöihin, jotka tapahtuvat jäsenmaissa. Nämä säästöt ovat hyvin pieniä, jopa mitättömiä joissakin tapauksissa. Tietenkin nämä tutkimus on tehty 6 7 vuotta sitten, asioita on muuttunut. Me tarkastelemme erilaisia tapoja käyttää lääkkeitä, suorempaa jakelua, erilaisia tapoja. Tutkimme myöskin tilanteita, joissa jäsenmaat ovat kieltäneet tiettyjä lääkkeitä yleisen terveyden ja turvallisuuden vuoksi. Minun mielipiteeni tässä asiassa on se, että ehkäpä kysymys mahdollisista säästöistä, jotka ovat parhaimmillaankin hyvin pieniä, on sellainen, että sitä pitäisi käsitellä yhtä aikaa niihin, liittyen niihin mahdollisiin ongelmiin, joita tämä rinnakkaismarkkina voi aiheuttaa. Mitä tulee väärennettyihin lääkkeisiin, jos on rinnakkaismarkkinoita olemassa, väärennettyjä lääkkeitä saattaa olla markkinoilla, mutta tämä ei ole mikään välttämättömyys. Väärennettyjä lääkkeitä on aina olemassa aina, kun ihmiset pystyvät tekemään niitä vaikka omalla takapihallaan. Ja tämä on tietenkin laillinen asia. On aina helpompaa ajatella, että väärennettyjä lääkkeitä on, jos lääkkeet tehtaalta lähdettyään avataan jollakin etapilla, joten minä uskoisin, että yleisesti ottaen minun näkökulmastani rinnakkaismarkkinat ja niiden riskit, niitä on ehkä liioiteltu. Se on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, sitä on vaikea käsitellä. Mitä tulee sitten äh, terveysteknologian arviointiin, me tarkastelemme siitä, kuinka lääkkeitä voitaisiin arvioida eri jäsenmaissa, mikä on huomattavaa, ja tämä käy tekstissä ilmi, on se ero, joka on eri jäsenmaiden tulkintatavoissa. Eräät jäsenmaat saattavat pitää tietystä, tietystä tuloksista ja eräät toiset taas eivät. Ja tältä pohjalta voimme havaita eroja saantiin liittyen eri maiden välillä. Se, mitä me emme ole tehneet, on, ja tämä on tietenkin yksi tapa, jolla voisimme jatkaa keskustelua, emme ole nyt käsitelleet sitä, kuinka arvioimme uusia teknologioita. Meidän pitäisi tehdä tämän asian parissa yhdessä töitä, kuinka me arvioimme, jos innovaatiota tapahtuu, kuinka tätä innovaatiota arvioidaan. Ja tämä on jotakin, mitä me voisimme tehdä yhä enemmän ja enemmän Euroopan unionin tasolla. Voimme koordinoida asioita enemmän. On olemassa verkostoja, jotka pyrkivät arvioimaan teknologioita, mutta me tarvitsemme dynaamista prosessia. Ja minä toivon, että Tämä tulee toteutumaan tulevina vuosina. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi todellakin arvioida ja ymmärtää. Sitten parhaiden käytänteiden jakaminen, se todellakin toimii maiden välillä. On luonnollisesti jäsenmaita, jotka pitävät toisia malleinaan, mitä tulee teknologian arviointeihin. Mitä tulee sitten rinnakkaislääkkeisiin, Kukaan ei kiistä sitä, että rinnakkaislääkkeet ovat halvempia ja ne voivat tuottaa suuria säästöjä. Enkä minä en näe mitään eroa teollisuuspolitiikan, työllisyyden ja sitten rinnakkaislääkkeiden tukemisen välillä. Mielestäni ne liittyvät toisiinsa. Olen sitä mieltä, että työllisyysnäkökulmasta on hyvin mielenkiintoista, ei vain tuotanto, sillä tuotanto ei lopultakaan välttämättä aiheuta mitään suuria työllisyyden nousuja, mutta tutkimusprosessi olisi mielenkiintoisempi. Tällainen eurooppalainen tutkimukseen keskittyvä teollisuus, tutkimus ja kehitys voisivat tässä olla suuressa roolissa tällä sektorilla. En näe mitään ristiriitaisuutta näiden kahden asian välillä, enkä näe sitä myöskään sen välillä, että rohkaisemme käyttämään jotakin, mikä tuottaa säästöjä, ja että joudumme sitten säästämään tietyissä kohteissa ja investoimaan toisiin, niin, että meillä olisi uusia kustannustehokkaita teknologioita. Mitä me sitten voisimme uskoa, mihin voimme uskoa? Uskon, että paljon informaatiota on olemassa. teollisuuteen ja eri politiikkoihin liittyen, mutta mielestäni me tarvitsemme hyvin vankkaa arviointia. Esimerkiksi kysymys siitä, onko tutkimuksen ja kehityksen käytetty 15 tai 20 prosenttia tärkeä suuri vai pieni määrä. Mielestäni tämä on melko suuri investointi lääkesektorilla. Ei pidä unohtaa kuitenkaan, että todennäköisesti tämä luku tulee kasvamaan, sillä me, Euroopan unioni ja veronmaksajat, vaikutamme tähän sekä kansallisten että yleisten puiteohjelmien kautta tähän tutkimus- ja kehitysohjelmien kehitykseen – Tähän eivät siis vaikuta vain politiikat, mutta myöskin Euroopan unionin veronmaksajat sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Ja tämä tuo esiin hintarahastot. Meidän pitää tutkia sitä, kuinka me voimme käsitellä innovaatioita Euroopan unionin alueella. Minä en kiistä lainkaan tätä mahdollisuutta. Minä tukisin jotakin sen tapaista, mutta meidän täytyy tehdä yhdessä töitä, jotta saisimme aikaan avoimemman innovaatiomallin. Tämä on jotakin, mitä me tuottajat, jäsenmaat ja kaikki tunnustamme. Tietenkin toinen asia, joka Lisen tässä mainitsi, oli kysymys kehityksestä ja hyödystä eri jäsenmaissa. Tämä on hyvin dynaaminen politiikan alla. Heti kun jotakin tulee julkisuuteen, se onkin jo vanhentunutta, sillä me tarvitsemme muutaman vuoden arviointiajan. Tämä on hyvin nopeasti kehittyvä ja muuttuva asia, mitä tulee terveydenhuoltoteknologioiden arviointiin, rinnakkaislääkkeisiin, lääkkeisiin tai muuten näihin kysymyksiin. Mitä me sitten voimme uskoa ja mitä me emme voi uskoa? Minä uskon, että voimme uskoa niitä tietoja, joita olemme saaneet, kunhan ne on saatu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun eri äänet otetaan huomioon, sillä tässä tällä alalla on eri toimijoita ja eri ääniä. Minä uskon, että parlamentin jäsenet ja päätöksentekijät voivat tehdä oman näkemyksensä siitä, mihin pitää luottaa tai ei. Dynamiikka, dynamiikka kehittyy jatkuvasti. Minä en nyt voi kestää tätä vain tässä yhdessä tekstissä, mitä tulee eri jäsenmaiden dynamiikkaan. Totta kai on hinnoittelukysymyksiä, mutta volyymikysymyksiä on myöskin olemassa ja nekin liittyvät suurempiin kysymyksiin. Ja sitten viimeinen kohta, palaan nyt vielä rajat ylittävään markkinaan. Ehkäpä, jos tarvetta on, sillä tämän kysymyksen suhteen on tehty arvioita, jotta voisimme ymmärtää sen toimimisen, dynamiikan ja kaiken tämän läpinäkyvästi. Eli joitakin tutkimuksia on tehty tällä alueella. Minä olen kirjoittanut itse papereita tästä kysymyksestä ja muutkin ovat tehneet niin, mutta uskon, että dynamiikka muuttuu jatkuvasti ja on todennäköisesti hyödyllistä tarkastella samaa kysymystä, mutta eri näkökulmasta ja päivittää sitä yksi Laura Nistorin mainitsema näkökulma, kulma, komission näkökulma. Kyllä minä uskon, että komissio Sanko tai Enterprise – uskon, että he tekivät hyvin paljon töitä tämän parissa. On verkostoja, joita he tukevat. Ja jos me tarkastelemme asiaa, jos vertaamme sitä siihen, mikä se oli 10 tai 15 vuotta sitten, jäsenmaat eivät edes jakaneet parhaita käytäntöjä. Minä tiedän omasta kokemuksestani, että nyt jäsenmaat keskustelevat keskenään. He arvioivat sitä, mikä toimii heidän oman lainsäädäntönsä puitteissa, ja tämä on todellista demokraattista kehitystä, sitä mitä jäsenmaissa on tapahtunut, ja uskon, että komissiolla on ollut tässä roolinsa. En tietenkään tässä vähättele sitä näkökulmaa, jonka te toitte esiin, parlamentin näkökulmaa. Rouva puheenjohtaja, tässä oli paljon asioita. Toivon, että jollain lailla tein oikeutta niille kysymyksille, joita on asetettu. Kiitoksia. Kiitokset tästä, herra Kanavossa. Kiitos vastauksista näihin lukuisiin kysymyksiin, joita esitimme, ja kiitokset erityisesti tästä ehdotuksen laadukkuudesta. Tämä asia on hyvin, hyvin merkittävä. Kiitän teitä vielä kertaalleen ja kiitos siitä, että olitte täällä valmiina vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitän myös komissiota täsmennyksistä. Minä tietysti voin olla ainoastaan samaa mieltä kuin Rod Berendt Eh, tässä ennen minua. Ehdotan nyt, että siirtyisimme seuraavaan kohtaan. Siinä puhetta johtaa kollegani, kollegani Schlüter, joten minä annan hänelle nyt puheenvuoron. Kiitos.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 Aloitamme kokouksen. Jatkamme kokousta. Seuraava kohta on B- ja C-hepatiitin tämänhetkistä tilanteesta. Meillä on täällä herra Springer on hyvin tyytyväinen, että te olette täällä paikalla. Olen siis hyvin iloinen, että päästä paikalle, sillä aihe on hyvin tärkeä ja globaalisti sillä on suuri näkyvyys. Euroopan unionin sisällä eroja on hyvin paljon, mutta olkaa hyvä. Yes, indeed, I hope to niin, toivon, että pystyn palaamaan Tukholmaan. Tiedän, että Euroopan parlamentti on erityisen kiinnostunut B- ja C-hepatiitista – ja olen erittäin iloinen tästä. Olen myös havainnut, että on julkilausuma vuodelta 2007 ja siinä on puhuttu sen puolesta, että komissio antaisi suostuksen kattavasta seurannasta. Ja komissio on pyytänyt meiltä nyt jotakin todisteita, jotakin panosta nyt on niin, että B- ja C-hepatiitti ovat sairauksia, joista täytyy ilmoittaa eh, Euroopan tautiin ehkäisen valvontakeskukselle. Meillä on siis paljon tietoa. Vuonna 2007 saatamme tehdä ensimmäisen katsauksen B- ja C-hepatiittitilanteesta. Ja tuo yleiskuva oli jaksolta 1995-2004, eli kymmeneltä vuodelta. Nyt voimme vuosittain, pysymme vuosittain ajantasaisen kuvan, mutta valitettavasti tähän kuitenkin liittyy vakavia rajoituksia. Kysymys on aina siitä, voidaanko nähdä lisäystä. Mitä lisäys merkitsee? Merkitseekö se sitä, että lääkärit kiinnittävät enemmän huomiota tähän sairauteen ja että kokeita tehdään enemmän, vai onko tapahtunut todellista tapausten lisääntymistä. eli vaan lisääntyminen tämän taudin esiintymisessä ei ole niin helppo tulkita. Olemme keränneet paljon asiantuntijoita ja aloitimme keskustelun siitä, miten voimme arvioida taudin todellista vaikutusta ja voimmeko kehittää joitakin vaihtoehtoja. Tiedämme varmasti, että on olemassa valtaisa vaikutus. Tuhannet kansalaiset heidän elämänsä vaikuttaa tämä tauti, ja monet heistä kehittävät maksakiroosin tai jopa pahimmassa tapauksessa maksasyövän. Taudin taakka ei ole jakautunut tasaisesti, on valtaisia eroja, ja tiedän myös, että parlamentilla on kiinnostusta eh, eriarvoisuuteen ter- terveydenhuollon alalla, mutta me voimme nähdä, että on suuria eroja haavoittuvien ryhmien sisältäkin. Esimerkiksi nämä käy ilmi raporteistamme. C-hepatiitti esimerkiksi on pitkälti suonensäisten huumeiden käyttäjien piirissä esiintyvää ja maahanmuuttajilla on suuri mahdollisuus altistua B- ja C-hepatiitille. Lähtisin liikkeelle muuttamasta kommentista, joka liittyvät siihen, mitä me teemme näiden tautien osalta. Tietysti B-hepatiitti voidaan ehkäistä äh, rokotteilla. Rokote on olemassa, se on toimassa jo 20 vuoden ajan. Minusta se on ollut suuri menestys, koska se vaikuttaa paljon ja infektioiden määrä on vähentynyt lähes kymmenestä vuodesta tapauksessa 100 000 niin osalta vuonna 1994 yhteen 100 000. Eli se on kymmenenkertainen vähennys. Vähennys on siis kymmenesosaan aiemmasta. Ja suonen sisäiset huumeiden käyttäjät ovat avain riskiryhmä B- ja C-hepatiitin osalta EU:ssa. Siis me eurooppalaisessa huumeiden Umerivuoden seurantakeskuksen kanssa kävimme keskustelua asiasta ja kehittelimme ohjeita sille, miten luoda toimia tällä alueella. Jos C-hepatiitti havaitaan ajoissa, monet ihmiset voidaan parantaa siitä ja B-hepatiittiin sairastuneita voidaan hoitaa. Mutta kysymys on kansallista kansallisesta seulontaohjelmasta ja se on kallis asia ja kysymys on aina onko tämä sellainen investointi, jossa saadaan vastinetta, koska jos havaitaan tapaus, silloin on velvollisuus antaa hoitoa, ja hoito ei ole kovinkaan halpaa. Kysymys on siis yhdestä syystä, miksi eh, Euroopan tautin ja valvontakeskus on käynnistämässä eh, projekti, joka liittyy näihin seurantamenetelmiin. Voidaan katsoa, että on tietty kalupakki, jolla voidaan katsoa, mikä on kustannushyötysuhteessa kansallisiin seulontaohjelmiin. Tulemme tekemään tämän toimivaksi ensi vuoden aikana. Pyydämme kansallisien jäsenvaltioiden jäsenvaltioita käyttämään näitä välineitä ja ottamaan huomioon oman tilanteensa niin, että ne voivat katsoa, ollaanko, onko tarvetta mennä tällaiseen seulontaohjelmaan. Vuonna 2012 ja sen jälkeen me harjoitamme yhteistyötä asiantuntijaverkostomme kanssa EUn jäsenvaltioissa kehittääksemme puitteet hepatitti Bn ehkäisemiselle ja valvonnalle EUssa. Ja yksi asia on jo havaittu prioriteetiksi, se on nimittäin taudin siirtyminen Äh, äidiltä lapselle B-hepatiitin tapauksessa. Tämä voidaan tehdä halpalla, halvalla ja hyvin, jos tiedetään, että äiti on saanut tartunnan. Olin hiukan järkyttynyt saadessani tietää, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät automaattisesti tutki sitä, onko raskana olevalla naisella B-hepatiitti. Toivon, että tämä tilanne on muuttunut. Tämä on asia, jossa pitäisi harjoittaa yhteistyötä muutoksen aikaansaamiseksi. No niin, nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kuulemaan ehdotuksia. Okay, thank you. Well, uh, Kiitos. Aloitan. Kuulin, että täällä on paikalla Laszlo Bentsä äh, neuvostosta, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. neuvoston taholta. Unkari on puheenjohtajavaltiona, eh, kansan, olen kansanterveystyöryhmän puheenjohtajan neuvostossa. Kiitokset kutsusta siitä, että saan olla täällä paikalla. Oli mielenkiintoista kuulla pääjohtajan eh, alustus ja neuvoston kansanterveystyöryhmän osalta haluaisin esittää muutaman sanasen tästä asiasta. Unkari puheenjohtajavaltiona on tietoinen B- ja C-hepatiitin aiheuttamista ongelmista, siitä miten vakavia ne ovat, ja pidämme suuressa arvossa sitä toimintaa, jota Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus tekee tällä alueella. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää edistysaskelia tällä alueella. Mitä tulee Unkarin puheenjohtajavaltion ohjelmaan. Tiedätte, että puheenjohtajavaltion mahdollisuudet ovat rajalliset. Meidän täytyy lyödä lukkoon muutama prioriteetti, joihin me keskitymme puheenjohtajakauden aikana. Neljällä alueella me olemme suunnitelleet neuvoston johtopäätöksien aikaan saamista. Olemme tekemästä näistä esitykset kesäkuussa neuvoston kokousta varten. Lähestymistapamme on hiukan toinen kuin se lähestymistapaus, josta, lähestymistapa, josta nyt keskustellaan. Nimittäin Unkarin kaudella ei lähestytä kansanterveyttä tautikohtaisesti, vaan kansanterveyden puitteissa olemme valinneet äh, äh, lapsuuden rokotukset keskeiseksi asiaksi ja siitä haluaisimme saada aikaiseksi neuvoston hyväksymät johtopäätökset. Olemme sitä mieltä, että rokotteet lapsuudessa ovat asia, jossa Euroopan unionin toiminnalla voisi olla huomattavaa lisäarvoa. Unkarilla on huomattavia kokemuksia rokotuksista ja siksi olemme valinneet tämän aiheen. Näissä neuvoston johtopäätöksissä neuvosto hyväks, jos neuvosto ne hyväksyy, kiinnitämme jäsenvaltion ja komission huomioon siihen, että niiden tulisi jatkaa toimintaa ja yhteistyötä rokotusten alueella, samoin myöskin tutkimusta. Ja katsomme, että on tällä alueella saavutetut edistysaskeleet huomattavasti vaikuttavat B- ja C hepatiitin vastaiseen taisteluun myös. Suoranaisesti B ja C-hepatiitti eivät ole esillä neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmassa, mutta kuitenkin välillisesti tämä rokotusten kysymys vaikuttaa taisteluun B- ja C-hepatiittia vastaan. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. I'll give the floor to the members now and then they... sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä sekä teille että komissiolle. Tietysti. No niin, Dagmar, ole hyvä. Mm, ich noch mal niin. Luin Essusissasta, että siinä puhuttiin käynnissä olevat aloitteet, tämänhetkiset aloitteet B ja C hepatitin torjumiseksi sekä tulevat ehdotukset. Minä haluaisin puhua tulevista ehdotuksista. Eräs pääsyy sille, että on luotu Euroopan tautiin ehkäisevä valvontakeskus, oli, että taistellaan tarttuvia tauteja vastaan. Meillä on tällä hetkellä yhä suuremmaksi nouseva aalto, joka EHEC-tautiin, joka johtaa vakavissa tapauksissa, on vakavia tapauksia. Saksassa on enemmän, yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat päätyneet teho-osastoille ja voisin, haluaisin tietää, mitä Euroopan tautiin ehkä se valvontakeskus tekee tässä asiassa. Onko sillä task force, onko se ollut yhteydessä viranomaisiin, pystyykö se auttamaan, jotta saadaan infektion syy selville. Voitteko te vahvistaa, että myös taudin puhkeamisen jälkeen potilaat ovat eh, sellaisia, että he voivat edistää tartuntaa viikkojen ajan, BTC, B ja C-hepatitia meteoriumia vuosien ajan, mutta nyt tässä on kysymys sairaudesta, joka on ollut keskeisesti esillä viimeisten neljän päivän ajan. Ja nyt tässä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus voisi osoittaa oman iskukykynsä ja toimintakykynsä. Thank you. Next on my... Kiitos. Maria Janakunakis. Thank you, Carl, chairman. Kiitos, Carl, puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensinnäkin kiitokset esityksestä, joka liittyy siihen, mitä Euroopan tautien ehkäisyvalvontakeskus on tekemässä asian osalta. Kuten Dagmar totesi, kysymys on hyvästä elimestä, joka kerää tietoa ja joka myöskin pystyy tarttumaan asioihin silloin, kun on ongelma, että on tärkeää pääsemässä eteen, pääsemään asiassa eteenpäin. Te sanoitte, että työskentelette maahanmuuttokysymysten parissa, jotka vaikuttavat tiettyihin jäsenvaltioihin, tautien leviäminen ja maahanmuutto, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että ollaan ennakoivia. Pari kysymystä. Te mainitsitte sen, että jäsenvaltioiden välillä on eroa B- ja C-hepatiitin osalta. Ja haluaisin tietää, johtuuko tämä siitä, että on olemassa eri tietoisuuden taso eri jäsenvaltioissa, että on enemmän haavoittuvia ryhmiä, on kysymys kulttuurikohtaisista kysymyksistä, on kysymys prioriteeteista, joita terveydenhuoltojärjestelmissä on. Mistä nämä erot johtuvat? Vaikuttaako näihin eroihin eh, rajat ylittävä liikenne, vaikuttaako rajat ylittävä toiminta tautien leviämiseen. Ja toinen asia, te mainitsitte eh, seulontaohjelmat. Se on hyvin mielenkiintoinen alue, koska seulonnan kauttahan tulee ongelmia, eh, ovatko ne pakollisia vai vapaaehtoisia, onko vakuutuksia, jotka korvaavat niitä, ja mitä tehdään, jos havaitaan sairaus. Kokonaisuudessaan, olitteko yhtä mieltä siitä, että yleisesti ottaen te olisitte sen kannalla, että olisi seulontaohjelma tarttuvia tauteja vastaan? Voisitteko kertoa kantanne tästä? Elisabetta Lukashenska. E, bardzo. E, Kiitokset puheenjohtaja, kiitos näistä kaikista tiedoista. Minullakin olisi kaksi kysymystä vielä esittää erityisesti juuri näistä tiedoista, joita ette esitellyt. Eli mikä on hepatiittitulehdusten C-tapausten varsinainen tilanne, kun te puhuitte kun tilanne on erilainen eri maissa. Te puhuitte jo siitä, että hepatiittisairauksien torjunta on hyvin merkittävää ja jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimimaan. Ja kaikkia näitä kysymyksiä täytyy, kaikkiin näihin, kaikissa maissa täytyisi tehdä näitä testejä ja että ne ovat hyvinkin kalliita. Mutta mielestäni tässä on kuitenkin nyt kyse aivan alkuvaiheen toiminnasta, koska sehän on paljon halvempaa kuin itse sairauden hoito Eli tässä minä juuri nyt kysyisinkin näiden testien tekemisestä tehtyjä päätöksiä. Sitten seuraavaksi Karin Kanadassa. Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa, että olen nyt mieltä siitä, mitä Dagmar puhui näistä jatkotoimista. Ja puheenjohtajavaltio puhui lasten immunisoinnista. Uskoakseni kaikissa jäsenvaltioissa sikotauti on sellainen tauti, jota vastaan on suositeltu rokotus eri jäsenvaltioissa. Kysymys kuuluisi, onko siitä huolimatta tämän taudin esiintyminen on lisääntynyt EU:ssa? Minkälaisia toimia teidän tahollanne on? Onko olemassa vertailukelpoista tietoa? Johtuuko tämä siitä, että ollaan kyllästytty rokotteisiin vai siihen, että rokotteet ovat tehokkaita, vai liittyykö tämä muuttoliikkeisiin Euroopassa? Miten arvioisit tilanteen? Thank you. I have no more mem- Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten antaisin puheenvuoron ensin komissiolle ja sitten Euroopan tautin ehkäisy- valvontakeskukselle. Kuka komissiosta? Safrani? Ah, John Ryan. Okay, please. John Ryan. Good afternoon. So first of all... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Aluksi haluaisin kiittää siitä, että keskustelemme tästä asiasta tänään. On tärkeää käsitellä hepatiittikysymyksiä hyvin säännöllisesti Euroopan parlamentissa, sillä uskon, että tämä kiinnittää jonkin verran huomiota tämän kysymyksen puoleen. Eli tämä seuraa nyt parlamentin julkilausumaa hepatiitti C suhteen vuodelta 2007 ja myöskin maailman terveysjärjestön toimia. Uskon, että tällainen huomio tietyn taudin suhteen on hyvin tärkeää. On tärkeää, että se toistuu usein. Vuoden 2000 jälkeen komissio on tunnustanut Euroopan unionin toimien tarpeen hepatitin vastaisessa taistelussa. Erityisesti voisin mainita valvonta lainsäädännön, joka kattaa tartuntataudit. Se on kattanut. hepatiitti B ja C. Se velvoittaa jäsenmaat ilmoittamaan säännöllisesti näistä taudeista samoin kuin hepatiitti B ja C tartuntojen puhkeamisesta tietylle tarkkailuverkostolle. Euroopan unioni on lisäksi rahoittanut ja tulee rahoittamaan sarjan projekteja, jotka keskittyvät erityisesti hepatiittiin. Nämä rahastot tukevat hyvien käytänteiden vaihtamista ja tukemista, ohjelinjojen suunnittelua terveydenhuoltoalan ihmisille ja ne pyrkivät myöskin tukemaan toimia B- ja C-hepatiitin ehkäisyn ja hoidon suhteen, erityisesti haavoittuvien ryhmien suhteen. Kuulimme, mitkä ryhmät ovat suuremmassa riskissä kuin muut. Esimerkki olisi esimerkiksi tämä projekti, jonka tarkoitus oli vahvistaa veriteitse tarttuvien tautien ehkäisyä nuorten ja huumeiden kauttajien parissa. On hyvin tärkeää, että teemme vankiloissa huumeiden vastaista työtä. Ja meillä on myöskin projekti, joka keskittyy terveydenhoitoon pääsyn kysymyksiin huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien parissa. Meillä on myöskin tämän vuoden työohjelmassa lisäprojekti, joka keskittyy hepatiitin seulontaan. Me olemme juuri eh, projektikoordinaattoreiden kanssa järjestäneet kokouksen tästä kysymyksestä ja tarkoituksena on luoda yhteisiä seulontaohjelmia ja lähestymistapoja eh, niin, että voisimme keskittyä siirtolaisiin ja tiettyihin etnisiin maahanmuuttajaryhmiin. Mitä voisimme tehdä? Äh, hepatiitti B ja C ovat yhä yleinen terveysriski ja me tarvitsemme aloitteita Euroopan unionin tasolla. Tämän vuoksi olemme pyytäneet Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta kehittämään tutkimuksia ja projekteja, jotka liittyvät nimenomaan hepatiitti B ja C. -hän. Tarkoituksena oli saada itsenäistä vahvaa tieteellistä näyttöä näistä taudeista, niiden, niiden kuluista ja mahdollisista tavoista ehkäistä niitä. Me olemme saaneet raportin, joka korosti sitä, että Euroopan unionissa tilanne on hyvin vaihteleva ja meillä ei ole tarpeeksi ajan tasalla olevaa tietoa Tauti aiheuttaa hyvin erilaisia taakkoja eri maissa ja seulontaa ei ole toteutettu harmonisesti ja me pyrimme siis tunnistamaan ongelmat, jotka liittyvät näihin kysymyksiin ja ratkaisemaan nämä ongelmat. Me ymmärrämme, että nämä toimet ja tutkimukset vaativat aikaa, jotta ne saattaisiin päätökseen, mutta mielestäni on hyvin tärkeää, että ne toimet, joita me ehdotamme jäsenmaille, perustuvat tutkimustietoon me uskomme, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksella on mahdollisuus toteuttaa nämä tutkimukset. Ja komissio tulee luonnollisesti jatkamaan työtä ennaltaehkäisyn ja hoidon suhteen, mitä tulee B- ja C-hepatiitteihin maailman laajuisen päätöslauselman mukaisesti. Me pyrimme tänä vuonna tekemään harmonisia toimia, jotta voisimme taistella hepatitti B ja C vastaan kaikissa jäsenmaissa. Tämä tulee tekemään mahdolliseksi saamaan vertailukelpoisempaa tietoa taudin aiheuttamasta taakasta. Ja kuten jo mainitsin, me, meillä on projekteja, jotka tukevat erityisesti hyviä käytänteitä, niiden vaihtoa ja terveydenhuoltohenkilökunnan ohjeistamista niin, että voisimme keskittyä tiettyihin väestöryhmiin. Mitä tulee sitten puheenjohtajamaan tekemään huomautukseen, neuvoston on tarkoitus 6. kesäkuuta antaa lopupäätelmänsä liittyen lasten rokotukseen, ja tämä koskettaa hyvin suoraan kysymyksiä siitä, kuinka voimme välttää tartuntatautien leviämistä väestössä. Kysymykseen, vastauksena kysymykseen, mitä voimme sitten tehdä. Tämä, nämä neuvoston päätelmät tulevat koskettamaan tautien ehkäisyä. Ja haluaisin vasta Dagmarin kysymykseen. Olemme huomanneet, kuinka E. liittyvä aikainen varoitusjärjestelmä, kun tauti puhkeaa, on toiminut. Meillä oli tällainen tapaus Saksassa ja me pyysimme Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta tuolloin tekemään arvioinnin ja me järjestimme kokouksen eri jäsenmaiden välillä. Tarkoituksena oli arvioida mahdollisia toimia ja myöskin elintarvikealan edustajien suhteen, että voisimme tehdä tarpeellisia toimia. Kiitoksia. Tällainen ymmärtää miksi kestää niin kauan tällaisen uhkan arviointi? I would like to... Niin. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota, koska he ovat kiinnittäneet paljon huomiota äh, lasten rokotuksiin. Me järjestimme yhdessä asiantuntijakonferenssin asiasta ja olimme hyvin tyytyväisiä johtopäätöksiin. On kuitenkin ero lapsuuden rokotusten ja ja tartuntojen leviämisen välillä lapsuudessa verrattuna hepatiittiin. Ajatellen e e tä Saksassa, meillä on kello 11.30 joka päivä pyöränpöydän kokous, jossa on asiantuntijoita, kun olen toimistossa olen itsekin paikalla tuossa kokouksessa. Ja virallinen vastaus on se, että me ryhdymme toimiin vasta, kun jäsenvaltio esittää asiasta pyynnön, mutta todellisuudessa me seuraamme tiedotusvälineitä, seuraamme viestejä, joita tulee, olemme tietoisia tilanteesta. Jopa viikonloppuna jo aloitimme työskentelyn epävirallisesti tekemällä tutkimuksia asiassa, mutta voimme muodollisesti ryhtyä toimiin vasta pyynnön tultua. Eilen tuli se viesti, että tämä oli ongelma, joka oli havaittu vasta Saksassa. Ja jos ongelma on vain yhdessä jäsenvaltiossa, Euroopan tautien ehkä ja valvontakeskus voi ryhtyä toimimaan vasta, jos valtio esittää toimintapyynnön. Ei ole siis pyyntöä nopeasta riskianalyysistä. Se voidaan tehdä 48 tunnin sisällä. Uskoakseni tämä on mahdollista ennen viikonloppua. On eri esimerkkejä. Äskettäin on ollut identify a common source. Kukumen äh, tapauksia. Kysymys on siis taudista, tietysti myöskin legionalaistauti on myöskin tauti, jossa me mainitsemme hotellit, joissa tapauksia on ollut nimellä. Rova Janakudakis mainitsi sen, että on olemassa eri väestöryhmiä, on olemassa alkoholismia tai eh, huumeiden sisäistä käyttöä. Ja tämä vaikuttaa siis siihen, mikä on tietty leviäminen tietyn maan sisällä. Ja on helppo sanoa, että ruvetaanpa nyt sitten seulomaan kaikki. Mutta tauti on eh, havaittu vain tietyissä ryhmissä – myös huumeiden jos tauti on havaittu vain huumeidenkäyttäjien käyttäjien piirissä, silloin ei mitään järkeä harjoittaa seulontaa koko väestön piirissä. Olen tällaisen räätälölähestymistä vain kannalla, ja silloin voidaan katsoa, miten mahdollisimman hyvin voidaan käyttää käytössä olevat varat. En yleisesti siis ole seulontohjelmien kannalla. Täytyy tapaustapaukselta katsoa, onko se kannattavaa, kannattaako investoida seulontaan ja mitä ryhmiä pitäisi seulonnassa ottaa huomioon. On syytä pitää mielessä, että saattaa olla hoitoa tarjolla, koska minusta on epäeettistä määritellä potilas, jolla on esimerkiksi tuberkuloosi, ja sitten ei pystytäkään antamaan hoitoa. Vuoden lopulla kiinnitämme huomiota hiv kiinnitämme paljon enemmän huomiota seulontaan, varhaiseen HIVn diagnostisointiin, ja on myös selvää, että sitten on ongelma siinä, että kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin antaa hyvää hoitoa. Mitä tulee sitten Rova Kaldenbachin kysymykseen. Tiedätte varmasti sen, että Euroopassa on vakava tuhkarokkoepidemia. Meillä on satoja tuhansia tuhkarokkotapauksia. Tuhkarokko on ollut lapsuuden tauti, mutta nyt näemme, että tuhkarokko on nousemassa esiin ja 30 prosenttia tapauksista joudutaan hoitamaan sairaalassa. Minusta on hyvin tärkeää, että kiinnitään enemmän huomiota rokottamiseen. On todellakin häpeä. Euro, Eurooppa nyt vie tuhkarokkoa kaikille maailmaan, koska me emme pysty valvomaan tuhkarokkoa omalla alueellamme. Euroopan tautin ehkäisvalvontakeskus ei ole vastuussa tällaisesta valvonnasta, se on jäsenvaltioiden tehtävä, mutta olemme soittaneet hälytyskelloa ja tärkeää on kiinnittää tähän asian huomiota. Niin, me haluamme äh, harmonisoitua toimintaa. Tärkeää on vakuuttaa lääkärit siitä, että heidän pitää kiinnittää asian enemmän huomiota. Myöskin sosiaalinen media täytyy saada mukaan ja myöskin vakuuttaa vanhemmat siitä, että kysymys on vakavasta sairaudesta ja että on tärkeää saada rokotus tautia vastaan. Rokote on halpa ja turvallinen. Well, uh, thank you. Kiitos siitä, että tulitte tänne toivotan onnea kotimatkalle Tukholmaan. Ja seuraava kohtaisuuslistalla on, on mehiläisten hunajainen aihe, mutta se oli niin hunajainen tällä kertaa, kun tiedämme, että mehiläisillä on monia terveysvaikeuksia. Kysymys ei vain yhdestä ongelmasta, joka koskettaa mehiläiskantaa. Olemme nähneet, että on vakavaa lisääntymistä tautin sairastumisessa, eläinten sairastumisessa, ja esittelijämme on Julie Girling. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Minä annan hyvin lyhyen esittelyn ja an, aloitan huomautuksella, että on hyvin vaikeaa saada näin lyhyen tekstiin mukaan kaikki, jota halutaan sanoa. haluaisin sanoa, että yritin mainita kaikki pääasiat tässä tekstissä. Mehiläisten terveyteen liittyy paljon kysymyksiä. Monia asioita pitäisi vielä kehittää ja aion tehdä niin itsekin tässä tekstissä. Minä teen viittauksia moniin eri dokumentteihin, eikä niistä vähäisimpänä parlamentin päätöslauselmaan viime vuodelta ja sitä seuranneeseen komission lausuntoon viime joulukuulta ja myöskin odotan neuvoston kantaa. Olen tehnyt nyt töitä vain suullisten tietojen parin varassa. En ole vielä saanut, saanut kirjallista, mutta en usko, että siihen on otettu kovinkaan paljon asioita vielä mukaan. Olen luonnollisesti myöskin tarkastellut hyvin tarkkaan tutkimuksia liittyen mehiläisten kuolleisuuteen. Tämä kyseessä oleva tutkimus oli erittäin pitkä, mutta se on melko yksinkertainen asia. On hyvin tärkeää tarkistella sitä, sillä monet asiat, jotka liittyvät mehiläisten kuolleisuuteen, koskettavat mehiläisten terveyttä ja on hyvin helppo vetää johtopäätöksiä ymmärtämättä asioita hyvin, ja näin asiat vääristyvät jonkin verran tai emme käsittele niitä lainkaan oikein. Eli en halua nyt lukea tätä lausuntoa läpi, mutta haluan tehdä huomion siitä, että kysymykseen liittyy hyvin paljon tekijöitä. Tässä ei ole kyseessä vain yksi kysymys ei ole yhtä syytä, joka aiheuttaisi mehiläisten terveyden heikkenemistä. Syitä on hyvin paljon. Ja kaikkien näiden olosuhteiden tai syiden summa aiheuttaa tietynlaisia seurauksia. Ja odotan nyt teidän reaktioitanne ja mielipiteitänne. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Ensimmäinen varjoistelija Krista Klaas, olkaa hyvä. Dankeschön an die Kollegin Görlings. Kiitokset. Kiitokset äh, Görlingille tästä mainiosta tekstistä. On toki totta, että meillä ei meillä on aivan äh, rajatut määrät sitä, paljonko me saamme tähän käyttää papereita ja paperimääriä ja niin poispäin, eli ei tähän voi niin paljon asiaa aikaa käyttää, mutta joka tapauksessa mielestäni tämä teksti on hyvä. Meidän täytyy ymmärtää se, että mehiläiset ovat yksi merkittävimmistä eläimistä ilman niitä eh, ei pölyttymistä tapahtuisi ja hedelmät ja vihannekset tarvitsevat juuri mehiläisiä lisääntyäkseen. Tiedämme, että esimerkiksi Alankomaissa mehiläisten kasvattajat ovat hyvinkin valmiita puolustamaan mehiläisiään ja maksamaan suojelukeinoista mehiläisiä, mehiläisten oloja parantaakseen. Ja tähän on myös olemassa toimintasuunnitelma, jonka pohjalta voidaan estää mehiläisten tuhoutuminen ja ennaltaehkäistä mehiläisten tauteja. Ja me olemme ottaneet nämä mukaan yhteisöjen toimintasuunnitelmiin. Me käytämme näitä ja sovellamme näitä. Meillä on myös kansallisia mehiläisten hoito-ohjelmia. Hyvin usein kuitenkin kuitenkin keskustelussa keskitytään niihin jännitteisiin, joita on olemassa kasvinsuojelumyrkkyjä käyttävien mehiläisten tuottajien ja, ja sitten mehiläisten tuottajien, muiden mehiläisten tuottajien välillä. Ja tässä me haluaisimme nyt la, hyväksyä takaisin laajemman näkemyksen mehiläisten terveyteen ja siitä syystä meidän täytyy pohdin, pohtia asiaa laajemmin, koska se tuhoutuminen johtuu hyvin monesta syystä, hyvin monesta syystä ja riippuu myös sitten mehiläisten e, e, elinkelpoisuudesta ja ja tässä on monista viruksista kyse ja sitten sairauksista, jotka syntyvät siitä, että ainoastaan yhtä kasvia vilje, viljellään, vaikkapa rypsi olisi ainoa kasvi, josta ne saavat nuo tuon, tuon pölyttämismateriaalinsa, niin se, e, sekin voi aiheuttaa sairauksia. Ja tässä kyse on myös maaperän hoitamisesta ja kaiken, kaikesta muusta tällaisesta. Kaikki tämä vaikuttaa mehiläisiin ja niiden tilanteeseen samoin kuin kaikki tuotteet, joita ympäristöön päästetään ja joilla suojellaan kasveja. Ja näin me tässä meidän täytyy tehdä yhteistyötä tutkijoiden, mehiläisten tutkijoiden ja poliitikkojen kanssa, jotta me saamme löytää ne ratkaisut siihen, miksi mehiläisiä kuolee ja miten sitä voitaisiin torjua. Me tarvitsemme selvää yhteistyötä mehiläisten, mehiläisten kasvattajien ja maanviljelijöiden välillä myös me tarvitsemme paljon laajemman, globaalimman, yhtenäistetymmän lähestymistavan tähän kysymykseen ja täytyy myös miettiä tutkimus, tutkimusten rahoittamista myös vuoden 2013 jälkeen, johon, johon asti tähän mennessä on olemassa tuo rahoituspäätös. Me tarvitsemme myös parempaa eläinlääkkeiden saatavuutta mehiläisille – koska se on etusia kysymyksenä yhteiskunnassamme. Ja myös maanviljelijät ovat eh, ikään kuin tässä mukana, koska mehiläisten kasvattajat ikään kuin ovat myös mehilä- maanviljelijöiden osi- osana ja meidän täytyy nähdä tämä kysymys laajempana kokonaisuutena ja tiedämmehän, että aikaisemmin tämä oli ikään kuin lisätoiminta maanviljelijöiden toiminnan lisäksi. Nämä ovat, eivät ole sinänsä kotieläimiä, koska niistä ei sen enempää huolta tarvitse pitää, mutta ne ovat hyvin hyödyllisiä maatilojen kannalta ja on olemassa nyt selvä mehiläiskannan vähentymisen tendenssi ja se on huolestuttavaa täytyy miettiä mehiläisten käyttämää ravintoa ja siitä täytyy pitää huolta. Ja juuri mehiläisten tuottajat, kasvattajat pystyvät vain näitä etuja valvomaan. Meidän täytyy kattaa mahdollisimman laaja tehtävien kenttä näissä kysymyksissä. Ja taata se, että mehiläisten kasvattajat pystyvät jatkamaan työtänsä ja pystyvät parantamaan työtänsä. Euroopassa me tarvitsemme selkeitä suuntaviivoja ja hyviä käytänteitä mehiläisten kasvattajille ja tarvitsemme myös koulutusta ja opetusta näistä kysymyksistä. Rouva Görling on tehnyt hyvän tekstin ja kaksi vuotta sittenkin hyväksyttiin jo mainio teksti mehiläisten suojelusta silloin, kun käytiin läpi uudelleen tuo tuota kasvin suojeluaineisiin liittyvää eh, direktiiviä ja, ja meidän täytyy jatkaa tällä linjalla nyt eteenpäin, jotta nämä uudet asetukset, eh, muun muassa kasvinsuojeluaineiden muu, aine, aineiden hyväksymisen muutoksista, ottavat huomioon nämä mehiläisten kasvattajakysymykset ja mehiläisten suojelun. Ja meidän täytyy myös tarkkailla näiden säädösten täytäntöönpanoa hyvin läheltä. Ja muistaa, minkälaisia kasvinsuojeluaineita kannattaa käyttää ja että ne ovat ainoastaan hyödyllisiä silloin, kun ne eivät liikaa vaikuta mehiläisten ähm, elinkaareen, eivätkä sitten vahingoita mehiläisten kasvattajien elinkeinoa. Tämä tulee kahden viikon päästä voimaan, tämä uusi teksti, ja toivon, että siitä saataisiin uutta intoa ja puhtia mehiläisten kasvattajien piiriin. Ja toivon, että komissio hyvin vakavasti ottaa tämän ja hyvin tiukasti tiukasti tätä lainsäädäntöä noudattaa ja vaatii sen kunnioittamista ja pyrkii täyttämään, tukkimaan sen puutteet ja korjaamaan kaikki siihen liittyvät virheet. Tiedän, että on vaikeaa nyt tätä valvontaa toteuttaa ja lainsäädäntöä, no, lainsäädäntön noudattamista valvoa, mutta sitä vartenhan tätä lainsäädäntöä tehdään ja me toivomme tällaista erityistä vertailulaboratoriota mehiläisten terveyttä varten. Sitähän me olemme pyytäneetkin ja sen pitäisi vuonna 2014 ryhtyä toimimaan, mutta käsittääkseni se kuitenkin toimii jo nyt. Nyt varjoesittelijä. Děkuji, pane předsedo. Ehm, velmi stručně eh, rád bych poděkoval zpravodajce za její práci na tomto velmi vážném tématu. A... Voisin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Olen iloinen myös komission aloitteesta ilman äh, kummempaa alustusta. Haluaisin tarttua johonkin konkreettisiin kysymyksiin, joita haluaisin täydentää. Ennen kaikkea haluaisin korostaa sitä, että uusien torjunta uusissa torjunta-aineissa on monia myrkyllisiä aineita. Jotkin näistä aineista ovat asiantuntijoiden mukaan syy sille, miksi kokonaisia mehiläisyhteisöjä on menetetty. Ja mainitsin tässä vaaran, joka liittyy neonikotiineihin. Nuo aineet ovat äh, aineena, jota EU:ssa käytetään ja tuotetaan edelleen joissakin jäsenvaltioissa. Neonikotiinit on jo kielletty. Minun mielestäni ne pitäisi kieltää äh, kattavasti kautta EUn Ja sitten una, joka tuodaan Kiinasta. Kysymys on aineisto, joka vaikuttaa kokonaisten mehiläis yhteisön katoamiseen tämän asian, jota on seurattu edelleen. Onko nyt sitten niin, että virus itsessään on johtanut vain osaltaan yhteisöjen tuhoutumiseen vai onko se pääsyy siihen, on selvittävä. On olemassa sel- tutkimuksia, jonka mukaan tämän viruksen selviä, leviäminen liittyy muihinkin tauteihin kuitenkin näitä vaaroja on. Minun mielestäni olisi tarpeen valvoa paremmin tuontia Kiinasta, myös muista maista EUn ulkopuolelta – analysoitaessa eri tekijöitä, jotka vaikuttavat mehiläisten elämään, on otettava huomioon tosiasia siitä, että kysymys on sosiaalisista hyönteisistä. Yksi tekijä ei voi koskettaa vain pelkästään yhtä eläintä, vaan kokonaisia yhteisöjä. Siksi on tärkeää tutkia kaikkia tekijöitä ja on tärkeää rahoittaa lisäselvityksiä niin että saadaan aikaan vertailukelpoisia tietoja, jotka mahdollistavat vastausten löytämisen estettyihin kysymyksiin. Siihen asti meidän täytyy katsoa sitä, että pidämme kiinni ennakointiperiaatteesta. Seuraava Ujas. Grazie, Presidente. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitän kollega Görlingiä hänen erittäin hyvästä työstään. Olen sitä mieltä, että hän on onnistunut hyvin tiivistämään ne asiat, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme toimivallan piiriin. Mutta meidän pitäisi lähteä niistä huolista, joita on ilmaistu mehiläisten katoamisen suhteen näistä hyvin vahvoista huolista, joita mehiläisten kasvattajilla on. Tilanne on hyvin huolestuttava. Tämä ei ole vain mahdollinen ongelma. Suuret vaikutukset ekosysteemiin ovat jo olemassa ja negatiiviset vaikutukset ovat jo sellaisia, että ne ovat toteutuneet. Tämä ei ole mitään vain tulevaisuuteen sijoittuvaa huolta. Kun tarkastelemme niitä kysymyksiä, huomaamme, että näitä lähteitä, tämän ongelman lähteitä on tunnistettu tieteellisesti loiset, jotka vahingoittavat mehiläisiä ja pieni, pienempi määrä mahdollisia kasveja, jotka liittyvät monokulttuuriin ja ilmastonmuutoksen myötä kasvikannan muuttumiseen. Nämä kaikki asiat on tunnettu. Haluaisin viittaa nyt, viitata nyt tutkimukseen mehiläisten terveydestä, jotta ymmärtäisimme paremmin, mitkä ovat tosiasiat, mitkä ovat huolet, jotta voisimme paremmin taistella näitä asioita vastaan. Tässä mietinnössä sanotaan, että tieteellisiä todisteita ei ole siitä, että GMOt ja tällaiset torjunta-aineet vaikuttaisivat mehiläisen terveyteen, mutta haluaisin, että te mietitte yhtä asiaa. Jos tieteellisiä todisteita ei ole, no ehkäpä näin on, mutta muutokset luonnon tasapainossa tapahtuvat pitkän aikavälin sisällä. Ja jos ajatellaan, että näin tapahtuu, emme näe näitä vaikutuksia lyhyellä aikavälillä. Meidän tulee ehdottomasti tässä muuttaa mietintöä ja tuoda tämä epäily esiin. Ja mietintö myöskin mainitsee sen, että riittäviä tieteellisiä todisteita ei ole, mitä tulee nykyaikaisten torjunta-aineiden vaikutukseen ekosysteemiin. Ehkäpä näin on, mutta kuitenkin on hyvin kiireellisiä tilanteita, tilanteita, joista meitä on tiedotettu tieteellisestikin ja jotka osoittavat aivan päinvastaista kuin tämä mainittu. Esimerkiksi suuri supermarketti ketju Koppa on kieltänyt muutama vuosi sitten hyvin tunnettujen torjunta-aineiden käytön, sillä ne vaikuttivat hyvin negatiivisesti mehiläisiin ja niiden terveyteen. Eli päinvastoin kuin esittelijä, minä haluaisin olla vähemmän kategorinen tässä olla hiukan varovaisempi ja tuoda esiin epäilyksiä, joita on olemassa. Mitä tulee sitten hyvin käytänteisiin, mietintö sanoo, että meidän pitäisi ottaa huomioon mehiläisten hoidon erityisluonne ja alla toimivat toimijat. Meidän pitäisi tässä ottaa huomioon, mikä tässä on vertailukohde. Suurin osa hunajan tuottajista on pieniä tuottajia, jotka toimivat vapaa-aikanaan ja he edustavat 67 prosenttia tuottajista. Ja eurooppalaisten, eurooppalaiset mehiläisyhdyskunnat ovat pieniä mehiläisyhdyskuntia. Haluaisin tehdä vielä yhden huomion. Haluaisin viitata säädökseen joka koskettaa alueellista kehitystä. Tässä säädöksessä rohkaistaan toteuttamaan parhaita mahdollisia oloja, jotta hyvinvointi olisi mahdollisimman korkeaa, mutta ei ole kuitenkaan mahdollista ajatella, että mehiläishoitajat saisivat jonkinlaisen bonuksen, sillä minkäänlaisia tyypillisiä olosuhteita ei ole, mitä tulee mehiläisten hyvinvointiin. Meillä ei ole mitään viitekohtaa, mitä tulee mehiläisyhdyskuntien hyvinvointiin. Ja koska meillä ei ole tällaista vertailupistettä, me emme voi myöskään ajatella tällaista rahoitusjärjestelmän toteuttamista. Kaikki kollegat ovat puhuneet siitä, että mehiläishoitajia pitäisi tukea, mutta tässä pitäisi selventää näitä asioita, sillä tämä on meidän valiokuntamme toimialaan kuuluva asia. Kiitoksia. Hyvä puhuja. Um, I'm sitting here. Niin, minä istun täällä, olen korvaamassa Michel Revesin, joka on vihreiden varjoesittelijä tässä asiassa. Minä olen ollut, hän on erityisen kiinnostunut näistä ne itsekin olivat kiinnostunut mehiläisistä asioista ja olin mukana järjestämässä tilaisuutta, joka liittyy mehiläisten hoitoon parlamentissa äskettäin. Haluaisin sanoa, että mehiläinen ja mehiläisten terveys otsikkona on hiukan harhaan johtava. Totta kai mehiläiset tuottavat hunajaa, mutta hunajan tuotannon arvo on rajallinen verrattuna siihen pölyttämiseen, jota mehiläiset tekevät. Koko talous, todellinen arvo, joka liittyy hyönteisen harjoittamaan pölyttämiseen, on arvioitu 153 miljardiksi euroksi, 1,5 prosenttia maatalouden koko tuotannosta, tuotannon arvosta vuonna 2005. Joten koko talousarvo, todellinen arvo, joka mehiläisellä on, pölyttäjänä on arvioitu olemaan 10-20 kertainen verrattuna kaikkiin mehiläistuotteisiin. Niiden yhteisarvoon. yhteisarvo on. Joten olisi ehkä hiukan sopivampaa puhua pölyttävän mehiläisen terveydestä tämän lausunnon otsikossa. Pölyttävät mehiläiset ovat katoamassa kautta maailman. Se on uhka monille maatalouskasveille, koska monet viljelykasvit, niiden pölytyminen tapahtuu mehiläisten toimesta, ja nämä tulee hyvin monet kasvilait riippuvat pölytyksessään nimenomaan eläimistä, kuten mehiläisistä. Ja niissä on hyvin tärkeitä tuotteita, kuten kaakao ja kahvi. Ja se, että tapahtuu menetyksiä, voisi vaikuttaa todella tuhoisella tavalla ympäristöömme maaseudun kehitykseen ja maailmanlaajuiseen elintarviketurvallisuuteen. Komission tiedonannossa käsitellään hyvin monella tavalla eri asioita, jotka liittyvät mehiläisten terveyteen, mutta samanaikaisesti se on hiukan epämääräinen ajatellen sitä, miten vakavia uhkia on pölytykselle. Me tarvitsemme enemmän kuin pelkkiä tiedonantoja, tarvitsemme selkeän toimintaohjelman, jossa on tavoitteita. Ja olisi erityisen kiinnostunut kuulemaan komission reaktion tähän ehdotukseen. Mitä tulee sitten tähän lausuntoluonnokseen, jonka Judy Girling on, Judy Girling on nyt voi olla pitkälti yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän toteaa, mutta kohta viisi eh, on meistä hiukan eh, hämärä ajatellen varsinaista tavoitetta, Muovitissa on taikutus toimia tällaisena paholaisen asiantuntijana. Hän miten toteaa kohdassa viisi, että ei ole ö, näyttöä siitä, että nykyaikaiset torjuntoaineet vaikuttaisivat mehiläiskantoihin haitallisesti ja että ö, kokee tuolla tätä näinä tuotteet, hyvä, liittyneiden tuotteiden hyväksymiseen ö, ovat tiukkoja mä olemme yhtä mieltä. olen kuitenkin yllättynyt, kun luemme tämän, koska tämä lausunto osoittaa sitä, että kaikkien puolueiden kesken oli voimakas liitoutuminen viime vaalikaudella. Se pyrittiin parantamaan mehiläisten suojelua torjunta-aineilta. Ajattelen uutta asetusta, joka liittyy torjunta-aineiden hyväksymiseen, joka hyväksyttiin vuonna 2009 aiemmassa lainsäädännössä, jota edelleen sovelletaan kolmiset vaikutukset mehiläiskantoihin ja niiden selviytymiseen ja käyttäytymiseen, joka jo, johtuu niin, sitä ei ole tutkittu riittävästi, ja me myöskään ole tutkittu riittävästi sitä, miten mehiläisten tilannetta olisi tutkittu. Joten ajattelen nektaria ja siitepölyä. Siis vuonna 2009 parametri oli yhtenäinen ja pystymme puuttumaan tilanteeseen. Me saimme aikaan erityisen riskipohjaisen kattavan kriteerin asetukseen, joka sisällyttää krooniset vaikutukset samoin kuin vaikutukset eh, mehiläisten toukkiin ja käyttäytymiseen. Komissio myös ilmoitti ottamansa huomioon tutkimus eh, seurannan, joka liittyy nimenomaan vaikutuksiin eh, nektariin ja sikipölyyn. Komissio siis on tietoinen asiasta ja pyrkii muut, korjaamaan vaadittavia tietoja, mutta sen omien ennusteiden mukaisesti uudet tietovaatimukset, jotka täytyy vielä hyväksyä, koskevat, ovat voimassa vasta vuonna 2013-2014. Joka tapauksessa ne eivät tule vaikuttamaan takautuvasti, ne vaikuttavat vain, kun uusia aineita hyväksytään. Toisin sanoen, vaikka me olettaisimme, että parhaassakin tapauksessa näillä uusilla tietovaatimuksilla otettaisiin asianmukaisesti huomioon vaikutukset mehiläisten terveyteen, veisi vielä 10 vuotta vasta 2013-2014 ennen kuin torjunta-aineet olisivat tiukan äh, hyväksymismenettelyn kohteena, johon Robert Görling viittaa. Ja nykyinen riskien arviointimenettelyä pidetään riittämättöminä. Saksa äskettäin lykkäsi lukuinen tuotteiden hyväksyntää, joita käytetään siementen äh, käsittelyyn. Joten olisi tärkeää ottaa huomioon, että emme suinkaan sano, että kaikki torjunta-aineet ovat pääsyy siihen, että mehiläiskannat ovat pienenemässä. Se olisi äh, kaikkea muuta kuin perusteltua, mutta se, että suljetaan pois eh, torjunta-aineet riskitekijöiden joukosta, jotka johtavat yhteisöjen kantojen katoamiseen, niin, ja, väit, ja siitä väittää että kaikki on järjestyksessä, kuten Julie Görling väittää kohdissa kolme ja viisi lausuntoluonnostaan, minun mielestäni on aivan yhtä häikäilemätöntä. Ja kun kollega sanoi juuri äsken, eh, jokin aika sitten, että mitä tulee varovaisuusperiaatteeseen, niin mitä miten nyt on verovaisuusperiaatteen tilanne tässä näyttää siltä, että se on nyt jätetty kokonaan ulkopuolelle. Joten meillä on siis pyyntö Rova Göllingille pohtia asiaa uudestaan, ensinnäkin koska se selkeästi on irtiotto verrattuna aiempaan kantaan, joka tässä valiokunnassa on hyväksytty ja koko parlamentissa sinänsä. Ja toiseksi se objektiivisesti katsottuna ei ole oikein ajattelen muutoksia, joita lainsäädäntöön on tulossa, muutoksiin, jotka tulevat vaikuttamaan vasta vuosien kuluttua. Ja kolmanneksi, tämä ei johda toivottuihin tuloksiin, jos sanotaan, että turvallisuutta pitäisi vahvistaa. Ja tässä on vaara siitä, että tapahtuu muutoksia ja liittyy kompromisseja, jotka liittyvät torjuntaneiden hyväksymiseen – vaikkakin parlamentti on ottanut asiassa yhtenäisen kannan, jota haluaisin kiittää kuitenkin, Rova Göling. Haluaisin todellakin pyytää teitä vielä kerran pohtimaan asiaa. Thank you very much. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron viimeiselle varjoesittelijälle, Katika Leotaille, meillä on hiukan järjestettävä tilanne. Meiltä loppuvat varapuheenjohtajat. Minun pitäisi mennä nyt neuvottelemaan – elintarvikkeiden merkinnästä ja sääntöjen mukaan, jos enää ei ole varapuheenjohtaja, puheenvuoron puheenjohtajuuden ottaisi henkilö, joka on ollut pisimpään täällä valiokunnassa, ja tässä tapauksessa se on Krista Klass. Joten jos kukaan ei vastusta tätä, annan puheenjohtajuuden Krista Klassille. Ja, vielen Dank, Karl Schlüter. Also mich hat es jetzt auch... Niin. Näin, tässä nyt minä hyppään sitten kylmään veteen. Uin tai uppoon ja toivon, että tekin noudatette tätä. Ja teillä on kuitenkin sihteeristö Rina oli tukemassa minua. Näin, nyt annan puheenvuoron eteenpäin Katinka Liotaarelle, joka on varjoesittelijä. Ja, dank wel mevrouw Klaas. En ook ik moet naar dezelfde Kiitokset Rova Klas, niin minunkin on kohta tästä lähdettävä niin kuin puheenjohtajankin, joten en hirveän pitkästi ehdi puhua. Joka tapauksessa e, minä olen kovasti tyytyväinen siitä, että me olemme saaneet aikaiseksi tällaisen mehiläisten terveyttä koskevan tekstin. Parlamentti on jo useampaan otteeseen puhunut siitä, miten huolestunut se on mehiläisten kuolleisuudesta Euroopan unionissa. Nyt olen hyvin ilahtunut tästä ensimmäisestä tekstistä ja myös siitä, että tässä on meitä pyydetty, kutsuttu kaikkia parantamaan tätä tilannetta. Minä joka tapauksessa nyt haluaisin huomauttaa, että tämä teksti on aika hyvä. Sanoisin esittelijälle tässä ainoastaan sen, että tämä otsikko mehiläisten terveys, eli hunajan tuottaja mehiläiset. Mutta tämä otsikko, joka nyt tässä vaiheessa on ilmoitettu, sairaat mehiläiset – tässä täytyisi ehkä muuttaa tätä otsikkoa, koska kyse on kuitenkin suuresta kuolleisuudesta mehiläisten keskuudessa, eikä pelkästään siitä, että niillä ikään kuin olisi vain nuha. Eli tämä otsikko mm, pitäisi olla selkeämpi, koska nyt tässä puhutaan mehiläisten terveydestä ihan kun niin suurta ongelmaa ei olisi, vaan pitäisi ehkä korostaa sitä, että on kyse suuresta ongelmasta, kuole, nimenomaan mehiläisten kuolleisuudesta, joten tätä pitäisi tähän suuntaan nyt muuttaa tätä otsaketta. Tämä ongelma on monista syistä syntynyt kohdassa kolme. Siitä paljonkin puhutaan. Siinä puhutaan loisista ja sitten siinä puhutaan siitä sienistä ja siitä, että ei ole riittävästi lääkkeitä. Nämä ovat syitä mehiläisten kuolleisuudelle, mutta muitakin syitä on ja muun muassa se, minkä takia, että me emme tiedä ja me emme tiedä kaikkien näiden syiden taustoja emmekä myöskään sitä, miten vaikka geenimuunnellut tuotteet muutta, muuttavat ähm, mehiläisten elinympäristöä tai sitten itse mehiläisiä. Tässä tekstissä täytyisi käydä selväksi se, että me tarvitsemme, tahdomme tarkan tutkimuksen geneettisesti muunneltujen tuotamista tuotteiden vaikuttamisesta eläin, mehiläisten kuolleisuuteen. Ja myös säteily on kiinnostava tutkimuksen kohde. Säteily, kännykkät matkapuhelimastojen aiheuttama säteily, koska hyvin usein myös mehiläisten kasvattajat ovat sijoittuneet näille näiden läheisyyteen. Esittelijän täytyisi tehdä yhteistyötä nyt meidän kanssamme hivenen tämän lausunnon vahvistamiseksi näin, näin osin. Minä teen tähän tarkistuksia vielä. Kiitoksia. Ja, vielen dank, Frau Kiitos, Rova Diotaat. Näin päättyvät äh, varjostelun puheenvuorot. nyt antaa sanan puheenvuoron Triton Arsenisille. Kiitoksia hyvin paljon. Minä haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja haluaisin korostaa kolmea asiaa, kuten monet kollegatkin ovat tehneet. Ja nämä asiat ovat tietenkin neonikotinoidit. Tämä on hyvin suuri kysymys. Ja monet jäsenmaat ovat ottaneet sen huomioon. Niiden tappava vaikutus näiden torjunta-aineiden tappava vaikutus hyönteis- ja mehiläispopulaatioihin, niin me tiedämme. Ranska, Saksa, ja Italia ovat kieltäneet tämän tyyppiset torjunta-aineet ja nyt Euroopan unionin olisi vuoro ryhtyä toimeen. Samaan aikaan meillä on tässä geenimuuntelukysymys. Kysymys geenimuunnelluista organismeista, jotka vaikuttavat mehiläisiin tiedemiehet ovat osoittaneet, että ne vaikuttavat mehiläisten suunnistamiskykyyn ja muistiin. Meillä ei ole tietenkään tarpeeksi tutkimustietoa, tai meillä on hyvin vähän tutkimustietoa elektromagneettisten kenttien vaikutuksesta mehiläispopulaatioihin. Voimme todeta, että meillä on rajallinen määrä tutkimuksia, mutta mutta syytä toimiin on ja me voisimme tehdä päätöksiä, ellei meillä olisi hyvin tarkkoja vaatimuksia, joita Lissabonin sopimus meille on antanut, meidän tulee ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin siihen asti, kun on todistettu, ettei vaaraa ole. Meidän tulee siis tehdä ennaltaehkäiseviä toimia ei vain mehiläisten ja hunajan, mutta myöskin maatalouden suojelemiseksi. Kiitoksia. Kiitos Arsenis. Ja seuraavana viimeisenä Elisabetta Lukasiecka. Mm, Kiitokset. Minä tahtoisin myös kiittää esittelijää Rova Görlingiä siitä, että otitte näin tärkeän kysymyksen esille. Se on, me olemme siis vuosia tienneet mehiläisten kuolleisuuteen liittyvistä ongelmista ja on nyt syytä ryhtyä toimiin, että se ei ole liian myöhäistä. Esittelijän kanssa kohdasta kolme olisin toista mieltä. Siinä hän esittää kolme tekijää, jotka vaikuttavat mehiläisten huomattavaan kuolleisuuteen kun puhutaan mehiläisten kasvattajien kanssa, havaitaan, että he eivät ole kaiken tämän kannalla. No, voidaan tietysti väittää, että he eivät välttämättä tiedä juuri mitään, mutta kyllä tässä on kyse mehiläisen kasvattajista, jotka vuosikymmeniä ja sukupolvia ovat jo tehneet näitä töitä ja he ovat sitten varmasti sitä mieltä, että on muitakin tekijöitä. Jos olisi kyse vain näistä kolmesta tekijästä, niin ongelma ei juurikaan olisi. Mehiläisten kasvattajat kuitenkin sanovat, että syitä on muitakin, hyvin monia muitakin muun muassa kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kasvismyrkkyjen käyttö ja tässä kohdassa viisi myös puhutaan siitä, että ei ole tietoa, kiistatonta näyttöä torjunta-aineiden ja GMOiden haitalliseen vaikutukseen mehiläiskantoihin. Minä kuitenkin uskon mehiläisen kasvattajia näissä kysymyksissä. Kaikki heidän käsityksensä kylläkin osoittavat, että nämä aineet vaikuttavat suoraan mehiläisiin. Ja muissakin teksteissä on korostettu juuri näitä kysymyksiä ja puhuttu siitä, miten merkittävä rooli mehiläisillä on ja meidän elintarvikkeidemme tuotannossa erityisesti. Ja siitä syystä tämä kysymys on tärkeää, vaikka usein unohdetaan puhua ja, ja vältellään puhumista juuri näistä tieteen tekijöistä ja tulosten esittelijöistä. Tämä asia on kuitenkin kasvavan tärkeä siis mehiläisten kuolleisuuskysymys, ja sen takia meidän täytyy myös tarkkailla torjunta-aineiden ja kasvisuojeluaineiden hyväksymismenettelyä mehiläisten kasvattajilta saatujen, saamiemme tietojen mukaan on olemassa uusia tuotteita, uusia torjunta-aineita, jotka vastaavat uusiin konteksteihin, uusiin tilanteihin. Ja tarvitaan myös lisää koulutusta ja lisää ähm, tietoa näistä aineista, samoin kuin sitten taloudellista tukea, koska mehiläisten kasvattajat sanovat usein, että maan taloustuottajat voivat usein saada suuriakin tukia, mutta mehiläisten kasvattajia kohdellaan vähemmän suosta huonommin kuin maanviljelijöitä. Komission das Wort gibt. Tänään puheenvuoron komissiolle. Komission puolesta herra Lada on paikalla. Pyytäisin, että ottaisitte huomioon hiukan niitäkin kommentteja, jotka kollegat esittivät kasvien suojeluaineista ja ajatellen sitä, mikä tulee tilanne sitten, kun uusi säädös, joka tulee voimaan – että olemmeko kenties sen kautta jo hoitaneet joitakin asioita, nyt haluamme säädellä uudestaan. Teillä puheenvuoro. Grazie, signora Presidente. Ehm, Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahtoisin muistuttaa teitä siitä, mitä komissio nyt jo on tehnyt tällä alalla ja mitä se haluaa vielä tehdä mehiläisten terveyden edistämiseksi erityisesti juuri tuo vertailulaboratorio mehiläisten terveydestä. Ja se on huhtikuun alussa ryhtynyt toimimaan ja se on saanut omat rahoituksensa 150 000. Ja on myös monia muita erilaisia toimia, joita on toteutettu jäsenvaltioissa ja toteutettu tiedotuskampanjoita mehiläisten kasvattajille. Ja olemme myös tukeneet kansallisia mehiläisten hoitoohjelmia, samoin kuin tutkimusohjelmia. Ja tässä ihan lähitulevaisuutena saamme uusia tutkimustuloksia mehiläisten terveydestä ja niihin vaikuttavista sairauksista. Ja mm, tämä vertailulaboratorio saa varmasti myös pian markkinoille tutkimustuloksia ja tällaisen seurantaohjelman, jonka pohjalta arvioidaan ongelmaa enemmän ja pyritään löytämään ongelman syyt. On hyvin monia toimia, hyvin monia toimia, joiden pohjalta voidaan lainsäädännöllisesti tarkkailla ja valvoa torjunta-aineiden käyttöä. Ja komissio tässä mielessä tahtoo taata uuden lainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen asteittain. Ja tässä mielessä tämän kysymyksen käsitteleminen yksityiskohtaisesti varmaankin vaatii kollegani puheenvuoroa. Minä haluaisin vain korostaa sitä, että me nyt olemme käymässä uudelleen läpi tätä lainsäädäntöä, joka koskee eläinlääkkeitä ja, erityisesti, ja myös sitten keskitymme niihin lääkkeisiin, joita voidaan antaa mehiläisille niiden vaikuttamatta hunajaan, että niiden lääkkeiden jäänteet hunajassa voisivat olla mahdollisimman vähäiset. Ja tämä liittyy lääketeolliseen, eläinlääketieteelliseen toimintaamme kokonaisuutenaan voidaksemme torjua mehiläisissä esiintyviä sairauksia. Kollegani vielä sanoo muutaman sanan näistä torjunta-aineista. Kiitos. Kollega Arsenisella olisi lyhyt lisäkysymys. Minä kuuntelin komission edustajaa ensin, mutta kysymykseni oli se, onko komissiolla tietty päivämäärä määritettynä, koska komissio tulee antamaan lausuntonsa. Meidän tulee ryhtyä toimiin, mutta kuinka me voimme sitten noudattaa tätä ennalta ehkäistä varotoimenpidettä. Nyt Rova Kostadas voikin ottaa huomioon teidän kysymyksenne vastaukseensa. Komissiolla on puheenvuoro. Il progetto pilota che la Commissione sta... Niin, tämä pilottihanke, jota komissio haluaa edistää, asteittaisesta valvonnasta kestää kolme vuotta. Ja kyse tietenkään ei ole siitä, että yksistään pyrkisimme määrittelemään torjuntoaineiden ongelman laajuuden. Emme me varmasti sitä ihan pysty arvioimaan tässä ajassa juuri sitä, miten torjunta-aineet vaikuttavat mehiläisten kuolleisuuteen. Se ei ole mahdollista ainakaan nyt vielä täsmällisten tietojen välittäminen tästä kysymyksestä. Mutta me tähtäämme tähän torjunta-aineiden varovaiseen käyttöön ja nyt minun kollegani vielä jatkaa tästä. That it is true we have... On totta, että olemme tekemässä töitä uusien vaatimusten parissa, mitä tulee torjunta-aineisiin, jotta voisimme kiristää vaatimuksia sekä lupamenettelyssä että kasvin suojelu lupamenettelyssä. Ja nämä toimet ensimmäistä kertaa tulevat vaatimaan tai sisältämään myöskin vaatimuksia kroonisen riskin arvioinnista torjunta-aineiden jatkuvan käytön riskistä. Tätä ei ollut nykyisessä lainsäädännössä mukana ja me haluamme tunnistaa ei-tappavia seurauksia. Tämä on hyvin tärkeä asia mehiläisterveyden suhteen, ei vain hunajaa tuottavien mehiläisten, mutta kaikkien mehiläisten suhteen. Ja nämä toimet tulevat käyttöön vuoden 2013 lopulla ja toivomme, että niitä voitaisiin heti alkaa panemaan toimeen, ei kymmenen vuoden päästä, vaan välittömästi kaikissa jäsenmaissa, kun uusia lupia annetaan kasvinsuojeluaineille. On totta, että Nykyään voimassa olevat luvat kasvinsuojeluaineille ovat 10 vuotta voimassa, mutta niitä ei uusita periaatteessa automaattisesti ilman uutta tietoa jäsenmaissa. Joka tapauksessa uudet tietovaatimukset tulevat heti uusien lupien suhteen voimaan. Tämä on hyvin tärkeä asia. Toinen hyvin tärkeä asia on se, että komissio on arvioinut lupa, lupien myöntämismenettelyn vuodelle 2010. Äh, Tuolloin me pyysimme jäsenmaita tekemään neonikotinoidien suhteen tiettyä tarkkailua, jotta voisimme tehdä arvioiden, arvioita näiden aineiden käytöstä ja niiden vaikutuksesta mehiläisten terveyteen. Saamme ensimmäiset tulokset tästä arvioinnista tämän vuoden loppuun mennessä. Emme tiedä, voimmeko ottaa tätä mukaan käynnissä olevaan työhön, mutta tämän saatavan jäsenmaista tämän vuoden loppuun mennessä saatavan tiedon perusteella komissio tulee tarkastelemaan uudelleen mahdollisesti lupa menettelyjä, mitä tulee neonikotinoidien käyttöön. Me siis teemme tämän asian parissa edelleen töitä ja käytämme myöskin tällaista varovaisuusperiaatetta, kuten on mainittu. Kiitos sisäselvityksistä Lopuksi Rova Görlings esittelijän saa vielä puheenvuoron. Thank you. Um, Kiitoksia. Minulla on pari asiaa, jotka ehkä on hyödyllistä mainita. En halua, sanoa, en halua vastata kaikkiin puheenvuoroihin erikseen. Aluksi haluaisin muistuttaa valiokuntaa tämän lausunnon statuksesta. Se on maatalousvaliokunnan oma aloitemietintö ja se tarkoittaa sitä, että otsikko koskevat kysymykset itse asiassa kuuluvat maatalousvaliokunnalle ja kuten ehkä tiedätte, meidän puheenjohtajamme on keskustellut tuon valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja me halusimme tässä jaettua toimivaltaa käyttää, mutta tästä ei päästy yhteisymmärrykseen. Tämä lausunto täytyy muotoilla, säilyttää nämä asiat mielessä, sillä jollei näin tehdä, monia asioita ei tulla ottamaan huomioon, mitä tulee maatalousvaliokunnan työhön. Eli kyseessä ei ole itse asiassa se, muutetaanko tässä otsikkoa tai niin edespäin. Tämä on hiukan irrelevanttia tässä tilanteessa. Tässä kysymys on mehiläisten terveydestä, mehiläiset ovat osa kotieläinsektoria, koska ne myöskin liittyvät pölyttämiseen ja pyrin liittämään tekstiin viittauksia pölyttämiseen. Mutta en usko, että voimme keskittyä tähän asiaan tässä valiokunnassa, sillä se ei yksinkertaisesti ole tämän lausunnon aihe, mutta se on siis aiheellista mainita ja minä olen maininnut sen. Tämä oli ensimmäinen kohta, jonka halusin huomauttaa. Toinen asia, mitä tulee sitten neo niktonoideihin, Keith ja muut ovat tehneet paljon huomautuksia siitä, että niillä on todistettuja tappavia vaikutuksia. Mutta Syy siihen, että olen muotoillut tämän kohdan viisi hyvin varovaisesti, on se, että tämä muotoilu edustaa ehdottomasti tarkalleen sitä, mitä meille on sekä komission tekstissä että muualla esitetty, ja se ottaa huomioon parlamentin tekemän päätöslauselman viime marraskuussa. Tiedän, sillä minulle ovat monet esittäneet pieniä tutkimuksia, joissa on ollut viittauksia siihen, että todisteita saattaisi olla siitä, että neonitodonit olisivat tappavia. Tämä on melko rohkea väite, mutta ihmisten täytyy tuoda se esiin. Minä olisin kuitenkin varovainen siinä, ettei pitäydytä vain reagoimiseen. Tämä lausunto on mahdollisuus meille vaikuttaa maatalousvaliokunnan mielipiteeseen. Ja me olemme kaikki keskustelleet siitä, kuinka huolissamme olemme siitä, ettei mitään rahoitusta ole taattu tälle sektorille vuoden 13 jälkeen. Tämä rahoitus tulee YMPstä, ja jos me saamme neoniktonoidikysymyksen mukaan, me voimme tässä hyötyä ja eräät muutkin huota, huomautukset, ne tulee biodiversiteettiin ja niin edespäin, ovat erittäin tärkeitä maatalousvaliokunnalle. Ja myöskin monokulttuuri, yksipuolinen viljely, taas tämä palautuu myöskin tähän geenimuuntelukysymykseen. Ehkäkä, ehkä kysymys on geenimuuntelusta, ehkä yksipuolisesta viljelystä. Joka tapauksessa mehiläiset eivät pidä yksipuolisesta viljelystä. Ne pitävät parempana monimuotoista ravintoa. Minä säilytän mielessä sen, mitä neonittonoideista on sanottu, mutta meidän pitäisi pitäytyä vakaan tieteisissä huomautuksissa ja Olkaa hyvät ja tarkistakaa myöskin muita kohtia tässä mietinnössä ja pyrkikää laajentamaan niitä, sillä meillä on tässä mahdollisuus keskustella suoraan maatalousvaliokunnan kollegoidemme kanssa ja kertoa heille, miltä, mikä meidän mielipiteemme on tästä maanviljelyksen sektorista ja mitä meidän mielestämme tulisi tehdä. Kiitoksia. Kiitos, Rova Göring. Näin keskustelu on päättynyt. Nyt olemme, meillä on mahdollisuus tehdä vielä tarkistuksia. Määräaika on 15. kesäkuuta. Sitä on hiukan lykätty, koska maatalousvaliokunta vastuvaliokuntana päättää asiasta myöhemmin. Äänestys ympäristövaliokunnassa on 13. heinäkuuta. Odotamme siis tarkistuksia. Ja nyt siirrymme kohtaan 20 esityslistalla. Tässä on kysymys maankäytön välisistä muutoksista ja epäsuorasta maankäytön muutoksista ja komissio esittelee joulukuun 2010 tiedonantoaan asiasta. Ja annakin aluksi puheenvuoron komissiolle. Philip Owen komissiosta on paikalla ja annakin hänelle puheenvuoron. Thank you very much, Madam Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa en ole Philip Owen, olen, olen Hans Feisting. Philip Owen on vieressäni. Tämä on asia, jota käsittelee kaksi pääosastoa komissiossa, ympäristö ja, ja ilmastotoiminta pääosasto, ja esittelemme asiat teille yhdessä tänään. Kiitos siitä, että meillä on tämä tilaisuus Tämä on toinen kerta, kun keskustelemme maankäytön välisistä muutoksista. Tässä valikunnassa meillä oli ajatusten vaihto muistaakseni viime vuoden marraskuussakin. Sen jälkeen, kuten totesitte, rouva puheenjohtaja, komissio on tehnyt raporttinsa 22. joulukuuta tästä asiasta ja olen valmis esittelemään sen teille tänään ilolla. Ehkä hiukan taustasta. Minun täytyy varmaankin kertoa teille, mistä tässä on kysymys. Kysymys on asiasta, joka on noussut esille, koska energia- ja ilmastopaketti, joka nyt on EU:ssa voimassa, sisältää joukon tavoitteita. Ennen kaikkea sisältää 20 prosentin tavoitteen uusiutuvien energialähteiden osuudesta vuoteen 2020 mennessä ja 10 prosentin osuudesta uusissa energiassa myöskin liikenteen energian käytössä. Sen lisäksi se sisältää myöskin polttoaineen laatudirektiivissä tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä myöskin vuoteen 2020 mennessä kuulla prosentilla. Ja näiltä osin meillä on voimakkaita houkuttimia, jotka liittyvät hiilen vähentämiseen energia- ja liikennesektorilla – ja odotamme, että tapahtuu huomattavia panoksia näiden tavoitteiden saavuttamiseen biopolttoaineiden käytön myötä. Ja onkin vahvistunut suunnitelmissa, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet uusiutuvien energioiden direktiivin puitteissa, että ne ovat kertomaan, miten täsmällisesti pyrkivät saavuttamaan ympäristöjen tavoitteen uusiutuvien energioiden käytöstä. ja me todellakin näemme huomattavan osuuden tavoitteen toteutumisesta juuri siten, että käyttää biopolttoaineita. Näistä syistä direktiivien sekä siis polttoaineen laatu että uusiutuva energiadirektiivi sisältävät tiukkoja kestävyyskriteereitä. Ajattelen, minkälaisia biopolttoaineita voidaan käyttää EU-ssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä kriteerit liittyvät kasvainekaasu suorituskykyyn, joka liittyy biopolttoaineisiin ja mitä maata voidaan käyttää biopolttoaineiden tuottamiseen ja ajatellen myöskin eh, hiilen varastoinnin ja ajatellen myöskin biodiversiteettiä, mitä maata voidaan käyttää, mikä niin kuin direktiivissä on määritelty. Siitä huolimatta eh, katsotin, että kenties oli välillisiä varoja maanmuuton osalta, ja siksi komissio katsoi välttämättömäksi sitä tiedon asiasta viime vuoden loppuun mennessä, ja niin tehtiin, kuten mainitsin. Miten me siis voimme ymmärtää, mitä on välinen maankäytön muutos? Tämä on aika mutkikas asia, ja kuunneltuani keskustelua on ehkä syytä selkeyttää, miten tämä pitäisi käsittää. Todellisuudessa, jos on tilanne, jossa biopolttoainelähteitä tuotetaan maalla, joka, joka käyttö siirretään toisen tyyppisestä käytöstä, tämä voidaan katsoa kestävyyttä vaikuttavaksi tekijäksi, mutta jos viljely tapahtuu olemassa olevalla maatalousmaalla, se voi vaikuttaa muiden lajien tuottamiseen, mikä voi johtaa siihen, että maa muuttuu maatalousmaaksi ja tätä me näemme välillisenä muutoksena. Jos näin tapahtuu, se heijastuu muutoksena maataloushyödykkeiden äh, kysynnässä ja niiden äh, korvaamisesta maailmallisilla markkinoilla. Miten me voimme tietää, tapahtuuko tällaista vai ei? Ensinnäkin olemme selvästi todenneet vuoden joulukuisessa tiedonannossa, että on olemassa tiettyjä erityispiirteitä tälle ilmiölle, joita yksi on se, että niitä ei voida täysin ehdottomasti seurata tai mitata, jotta voitaisiin totea jotakin välisestä maakäytön muutoksesta. Voidaan käyttää talouden malleja, ja komissio on tehnyt tällaisia mallinkäyttöharjoituksia, joista olemme kertoneet tiedonannossa viime vuoden joulukuulta aika yksityiskohtaisesti. Sen lisäksi olemme nämä raportit asettaneet kenen tahansa käyttöön, joka niistä saattaa olla kiinnostunut. Lopputulos, johon me tulimme työmme perustalta, oli, että todellakin mm, välillistä maankäytön muutosta on. Me toteamme sen. Saman aikaan me kuitenkin viittaamme puutteisiin, epävarmuuksiin, jotka liittyvät malleihin, jotka tietyssä määrin tekevät mahdollisesti tällaisen lausuman. Olen tehnyt myöskin analyysejä kansainvälisestä kehityksestä, mutta tässä vaiheessa antaisin puheenvuoron eteenpäin Philip Owenille. Thank you, Hans. Kiitoksia, Hans. Kuten Hans juuri selitti, tämän asian jakavat ympäristö ja energia pääosastot. Tämä on hyvin monimutkainen asia, se vaatii paljon koordinointia ja me edelleen teemme paljon töitä, jotta voisimme varmistaa, että etenemme tässä asiassa. Tämän joulukuun mietinnön osat koskettivat kansainvälisiä aspekteja. Tämä on melko uusi työala ja jo monet maat ovat sitä kuitenkin käsitelleet suoraan tai epäsuorasti, ja tämä on jotakin, mitä me heijastelimme mietinnön loppuosassa. Ensin me tarkastelimme kokemuksia, joita olemme saaneet USAsta eh, sekä eh, siellä liittovaltion että osavaltioiden tasolla, sillä liittovaltion tasolla on ollut tällaisia malliharjoituksia, joissa on tarkasteltu välillisen maankäytön muutoksen vaikutuksia ja samoin Kaliforniassa osavaltion tasalla vähähiiliset standardit on otettu huomioon tuolla lainsäädännössä, eli tätä on tarkasteltu todellakin muuallakin. Olemme myös pohtineet muita toimintatapoja, suojelua hyvin laajasti ymmärrettynä, ja me olemme tarkastelleet sitä, mitä Brasiliassa tapahtuu, missä ähm, muutetaan metsää maanviljelymaaksi ja samoin siis tapahtuu ja siellä on erilaisia maankäytön suunnitelmia käynnissä. Olemme tarkastelleet bioenergiakumppanuussopimuksia, joita monilla jäsenmailla on, ja myöskin Argentiinalla ja Brasilialla, ja olemme tarkastelleet sitä, mitä voidaan saada aikaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Olemme myöskin tehneet yhteenvedon tiedosta, jota olemme saaneet eri, äh, eri toimijoilta. Olemme kuulleet eri alojen toimijoita sekä vuonna 2009 että vuonna 2010 ja olemme tehneet yhdenvedon niistä tuloksista, joita olemme saaneet. Esimerkiksi alkuun kuulemisessa vuonna 2009 saimme 71 vastausta ja sitten vuonna 2010 145 vastausta. Me järjestimme teknisen työryhmän, jossa arvioimme teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät välillisen maankäytön muutoksiin ja jälleen kerran olemme tehneet yhteenvedon ja nämä tiedot on julkaistu web-sivuillamme. Olemme myöskin tehneet muutamia johtopäätöksiä. Ensinnäkin, kuten Hans mainitsi, tämä on jotakin, mitä täytyy käsitellä mallien kautta. Malleja on käytetty, ne vaativat paljon työtä, niillä on omat rajoituksensa, ne ovat vain niin hyödyllisiä kuin niissä käytetyt tiedot ovat. Ja tiedämme myöskin, että on tiettyjä aspekteja, joita emme voi näiden mallien kautta tarkastella täysin. Toisaalta tiedämme, että välillinen maankäyttö ja sen muutos ovat asioita, jotka voivat vaikuttaa myöskin ilmastoaspekteihin, mitä tulee biopolttoaineisiin. Ja meidän täytyy toimia tässäkin varovaisuusperiaatteen mukaisesti. On neljä mahdollisuutta, joita sietää tarkkailla tarkemmin. Ensimmäinen oli se, ettemme tee mitään tällä hetkellä, mutta että seuraamme tilannetta ja myöskin äh, siis käytännön tilannetta, että tieteen kehitystä. Toinen mahdollisuus oli se, että nostaisimme kaikkien biopolttoaineiden kohdalla olemassa olevia rajoja. Kolmas oli se, että harkitsimme, harkitsisimme kestävyyskriteerejä, joita voitaisiin lisätä. Puhumme tässä korkeahiilisyydestä ja niin edespäin, mutta voisimme siis tarkastella tarkemmin kysymyksiä, joita on tullut esiin Brasiliassa ja Argentiinassa. Neljäs oli se, että ottaisimme huomioon eri biopolttoaineiden tuotantoon liittyvät ilmastopäästöt. Meidän pitäisi myöskin ottaa nämä asiat erikseen ja tarkastella niitä yksityiskohtaisemmin. Me tarvitsisimme tarkempia arviointimalleja ja meidän pitäisi myöskin keskustella asioista muiden komission osien kanssa, jotta voisimme tehdä arvio, tulosten arviointia. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Tämä asia on hyvin monimutkainen ja se on myöskin aihe, jossa tulee tehdä läheistä yhteistyötä eri pääosastojen välillä ja me olemme yhä tekemässä töitä vaikutusten arvioinnin parissa. Olemme päässeet pitkälle, mutta meillä ei vielä ole tuloksia. Kun saamme tuloksia, voimme paremmin tehdä päätöksiä ja voimme saada aikaan äh, lainsäädäntöehdotuksia. Meillä on vielä kaksi kuukautta aikataulussa jäljellä aikaa. En kiistä, että tulee olemaan haastavaa saada jotakin valmiiksi näiden kahden kuukauden aikana. Kiitoksia. Ja, vielen Dank an die Herren der Kommission. Kiitokset. Nyt minä haluaisin pyytää kiittää kaikkia näitä, jotka tähän puhuivat, tästä puhuivat ja kiitokset komission esi- molemmille esittelijöille. Onko sanottavaa tähän Turmes? Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ähm, so... Kiitokset puheenjohtaja. Olen ollut tässä esittelijänä. We spent, uh, I think it was between 12... Uskon, että teimme tätä työtä hyvin myöhään illalla ja lopulta pääsimme yksimielisyyteen, mitä tulee lain säädäntömahdollisuuksien siihen, että komissio voisi antaa aloitteen, jotta voisimme käsitellä tätä asiaa. Ja lopulta Komissio siis myönsi, että välillisen maankäytön muutoksia tapahtuu ja ne ovat vaik- tärkeitä asioita. Eli siksi haluaisin käyttää puheenvuoron. Haluaisin todeta, että välillistä maankäytön muutosta tapahtuu. Komissio on todennut, että kyseessä on tosiasia ja se on vakava asia. Ja kuten herra Olven sanoi, tämä on asia, jota meidän täytyy lähestyä mallien kautta. Mutta me käsitellään muitakin asioita mallien kautta, ilmastokysymyksiä, kaikenlaisia energiaennusteita. Kaikki nämä kysymykset ovat sellaisia, että niitä pitää käyttää käsitellä mallien kautta. Ja kaikki nämä kysymykset ovat Lissabonin sopimuksen mukaan sellaisia, että meidän täytyy käyttää varoperiaatetta, eli vaikka me tiedämme, että näitä malleja voitaisiin parantaa, se ei ole syy olla tekemättä päätöksiä. Miksi minä sitten korostan näitä kahta asiaa? Teen sen siksi, että minulla on yhä edelleen sellainen mielikuva, että perustuen niihin tosiasioihin, joita pääosasto, erityisesti energian pääosasto komissiossa vältteli. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa neuvottelujen lopussa eri hallitusten ja parlamentin välillä me olemme luottaneet siihen, että komissio liikkuu eteenpäin koska heillä on mahdollisuus tehdä tässä asiassa aloite, mutta yhä vaikuttaa siltä, että komission on vaikea päästä eteenpäin, ei siksi, ettei todisteita ole. Mielestäni tutkimukset ovat tuoneet tarpeeksi todisteita siitä, että tällä on valtavia vaikutuksia tällä ilmiöllä ja meillä on myöskin malleja, mutta varmasti on olemassa joitakin muita syitä, poliittisia syitä tai sillä, että tai muita syitä, jotka aiheuttavat sen, että komission on vaikea hyväksyä tätä tilannetta. Eli minä henkilökohtaisesti, koska minä olen tästä neuvottelemassa, olen sitä mieltä, että tämä on hyvin vaikea asia. Kuinka me voimme delegoida komissiolle tämän asian, kun meillä on sitten sellainen mielikuva, että jostakin hämäräperäisistä syistä se ei ole ottamassa tässä toimia. Me tiedämme kaikista sisäisestä juoruilusta ja sen vuoksi, että komissio ajaa näiden rajojen nostamista hyvin vahvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on auto, jossa jarrut eivät toimi, me ajattelemme, että me vahvistamme sen runkoa, koska me tiedämme, että tulemme törmäämään johonkin jälleen kerran ja yhä uudelleen. minä olen yhä erittäin varma siitä, että meidän pitäisi siirtyä tämän mallin neljän mukaisesti eteenpäin. Minä toivon, että tästä parlamentin mietinnöstä, josta on äänestetty, päästäisiin eteenpäin. Yksi tarkka kysymys, joka minulla olisi komissiolle, on seuraava. Miksi teillä on niin vaikeaa päästä eteenpäin tämän asian suhteen? Ovatko kysymyksessä poliittiset syyt? Sillä kyseessä on asia, joka meidän mielestämme pitäisi kiinnittää huomiota. Kaliforniassa on osoitettu, että on mahdollista käyttää malleja arvioinnissa. Kaliforniassa on erillinen komitea, joka säännöllisesti seuraa tilannetta. Henkilökohtaisesti minä en ymmärrä, miksi komission on niin vaikea hyväksyä tämä tilanne ja päästä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Vielä neljä puheenvuoroa pyytäisin, että kollegat olisivat lyhytsanaisia, koska vielä on yksi asia jäljellä esityslistalla. Herra Peter Liise seuraavaksi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Niin, tietysti parlamentti ei voi hyväksyä sitä, jos komissio ei täytä tehtävää, joka lainsäädäntömenettelyssä yhdessä neuvoston kanssa on hyväksytty. Pyytäisinkin, että komissio toimisi ripeästi ja täsmällisesti. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että kysymys voisi olla vaihtoehdosta neljä. Meillä on ehkä hiukan byrokraattinen menettelytapa, jota ollaan esittelemässä. Ja haluaisin esittää kolme kysymystä, jotka meidän pitää kaikki ottaa huomioon kysymys siitä, että on olemassa äärimmäisiä vaikutuksia sillä, että hakataan sademetsejä, istutetaan palmuja öljyn tuottamiseksi, tai jos on selkeä yhteys ilmastolle haitallisten toimien ja, ja biopolttoaineen raaka-aineen tuottamisen välillä, silloin pitää tapahtua asiassa jotakin. Mutta minun kannatani ei voida siirtyä aivan eri ulottuvuuksiin, koska silloin meidän pitäisi katsoa, että kaikissa toimissa pitäisi olla myönteinen vaikutus. Ja totta kai biopolttoaineella on periaatteessa myönteinen vaikutus ilmastoon. Täytyy katsoa, että huolehtia siitä, että äärimmäiset esimerkiksi saadaan pois päiväjärjestyksessä, mutta en ole sitä mieltä, että biopolttoaineet olisivat pohjimmiltaan haitallisia. Ja yhteys muihin vaikutuksiin, se on tutkittavissa myös muiden aiheiden osalta. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että ilmasto, ympäristö, raaka-aine poliittisesti on järkevää rakentaa enemmän käyttäen puuta ja korvata esimerkiksi sementtiä. Jos nyt alamme keskustella siitä, että voitaisiinko alueilla, joissa kasvataan puuta, myöskin kasvattaa elintarvikkeita, olisiko sillä kenties välillisiä vaikutuksia, vaikuttaisiko se kilpailuun Totta kai pitäisi katsoa, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Me olemme kaikki luomutuotannon kannalta, mutta totta kai yhdeltä hehtaarilta saadaan enemmän ravintoaineita, jos harjoitetaan perinteistä maataloutta. Tässäkin on siis kilpailutilanne tietysti meissä. Claude, me olimme kumpikin tuulivoiman ystäviä, mutta Schleswig-Holsteinin ympäristöministeri laski minulle, että ympär- energiamuutoksen myötä tarvitaan yhä enemmän aluetta eh, tulivoimaan Saksassa, mikä tulee vaikuttamaan maatalouspolitiikkaan. Tämän sanoo siis ministerialueella, jossa tuulivoiman osuus on hyvin suuri, joten välilliset vaikutukset, niitä on kaikkialla. Ja, ja sitten täytyy nyt toimia niin, että pidetään suhteellisuus oikeana, mutta pitää tarttua todella eh, räikeisiin kysymyksiin, eikä saa syntyä sellaista vaikutusta, että biopolttoaineiden tukeminen olisi itsessään jokin huono asia. Jos tällaiset haitalliset ilmiöt saadaan kitkettyä pois, lopputulos on myönteinen. Meidän ei pidä kuitenkaan aiheuttaa lisärasitusta liian byrokraattisilla vaatimuksilla. Linda ja nyt Linda McEvan. Um, I'll be quick, Chair, because we haven't got much time. Just to say... Olen nopea, koska aikaa ole paljon tärkeää, että komissio tekee työnsä. Tämä on vaikeaa. Lainsäädäntö perustuu ajatukselle, että pyritään tekemään ero hyvän ja pahan eh, biopolttoaineen välillä. Me tiedämme, että on ongelmia, täytyy löytää uusia ratkaisuja. On selvää, että on olemassa huonoja biopolttoaineita. Parlamentissa muutama viikko sitten saimme kuulla Itä-Afrikan tapauksesta, jossa metsä kenties hävitetään biopolttoaineen tuottamisen italialaisen yrityksen toimintaa varten ihmisiä siirretään muualle asumaan, toimeentulo tuhotaan. Tämä ei tee pelkästään pilkkaa meidän omaa ympäristölainsäädäntöämme ja, meidän, ja mehän sanomme olemalla johtomukaisia politiikassa, jos me sallimme, että tällaisia hankkeita käytetään, jotta me pääsemme lähemmäksi 10 prosenttia. No, tässä kenties on kysymys sitten myöskin suorasta mä käyty muutosta, mutta pitää katsoa sitä, mitä tapahtuu, jos joku ostaa yhdessä maassa viljelymaata ja Afrikassa metsän kaadetaan ja että voidaan kasvettaa jotakin muuta. On selvää, että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja joidenkin yhteisöiden on vaikea käydä neuvotteluja suurten yritysten kanssa. Meidän pitää löytää jokin ratkaisu. Samaan aikaan en kuitenkaan halua, että me lopetamme biopolttoaineiden tuottamisen. Jotkut ovat sitä mieltä, että ne tuotamme pitäisi lopettaa kokonaan, en ole siitäkään yhtä mieltä. Minusta niissä on potentiaalia, jos ne vaan saadaan hoidettua mukaisesti. On kiireellistä, että komissio toimii, olemme nyt myöhässä jo. Ja näemme, että investoinnit tutkimukseen ovat katoamassa, ihmiset ovat hermostumassa, joten asia pitää saada selvitettyä lähiviikkoina. Odota mielenkiinnolla, mitä komissio ajattelee, mitä se esittää. Ja seuraavana Kriton Arsenis. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten herra Toms ja herra Liisa ovat sanoneet, on, nyt kysymyksessä on se, miten luotettava on komissio. Tämä en viittaisi niinkään ilmastopääosastoon, vaan enemmänkin energiaa pääosasta, joka tuntuu estävän ratkaisuja. Me tarvitsemme selvityksiä. Komissio on rahoittanut kolme selvitystä. Ja yhdestä ainakin me tiedämme, että erityiset laajalti käytetyt kasvit, kuten palmi, palmuöljy, soja, aurinkokukka, eivät täytä meidän kasvihuonesäästökynnystämme, joten siis ne eivät täytä tätä 50 prosentin säästöä verrattuna muihin polttoaineisiin. Jos me siis emme ota huomioon vaikutuksia, joita on biopolttoaineilla, kuten tutkimukset arvioivat, on, tai tieto, jota on saatu, osoittaa, osoittaa sen, että, että otamme huomioon 429 miljoonaa autoa Euroopassa. Ja on myös se mahdollisuus, se mainittiin jo, että jos me korotamme kynnystä, ja herra Turmes vastasikin tähän, että tätä ei pidä tehdä, meidän pitää liittyä, siirtyä vaihtoehdon neljä suuntaan, joka on se, että karja otetaan huomioon myöskin ilmastotekijänä, jota voidaan katsoa, mitä todellisia vaihtoehtoja on biopolttoainetuotannossa. Biopolttoaine on hyvä asia, mutta tärkeää on, että me huomioon muutkin tekijät. Meidän ei pidä tehdä nyt, äh, antaa sellaista vaikutelmaa, että biopolttoaineet ovat huonoja. Ja nyt sitten Ujas. Grazie Presidente. La mia è una domanda ai rappresentanti della... Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää yhden kysymyksen komissiolle. Tämä on oikeudellinen luonteeltaan. Me olemme viime viikkojen äh, aikana, viime viikkoa, muutama viikko sitten täysistunnossa hyväksyneet Arseniksen lausunnon metsistä. Ja siinä esiteltiin perustamissopimusten soveltamista ja toissijaisuusperiaatetta erityisesti sanottiin, että maan käyttö kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Mikäli me noudatamme nyt, nyt yhteisöjen tekstejä ja ryhdymme hyväksymään sellaisia tekstejä, jotka asettavat jäsenvaltiot siihen tilanteeseen, että ne ovat sitoutuneet jäsen, unionilainsäädäntöön, niin mitä periaatetta sitten enää voidaan noudattaa, kun kuitenkin alkuperäinen periaate on ollut toissijainen, toissijaisuusperiaate vastoin sitä, mitä komissio on nyt esittänyt. Ja nyt herra Tremopoulos viimeisenä puhujana. Ευχαριστώ κυρία Προφανώς το θέμα έπρεπε να το δούμε σε βάθος. Niin, tämä aihe pitäisi todellakin käsitellä perustavanlaatuisesti. Me olemme nyt kuulleet vaikutuksista, joita tällä on metsiin, mutta on myös välillisiä vaikutuksia elintarvikkeiden tuotantoaloihin. Niitä käytetään polttoaineiden tuottamiseen. Se merkitsee sitä, että sato menee muualle. Vaikuttaa biotoopeihin, tämä vaikuttaa lajien monimuotoisuuteen, tullaan kadottamaan metsiä, hakataan. Ja kun käytetään enemmän biopolttoaineita Euroopassa, niin 96 miljoonaa hektaria hehtaaria metsää tarvitaan, jotta voidaan harjoittaa tiettyä vastaavaa kasvattamista. Kysymys on siis selvityksestä, joka on tehnyt Euroopan ympäristövirasto. Tässä on tiettyjä tietoja, jotka liittyvät metsien kehitykseen, biopolttoaineiden käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Täällä todetaan, että alue, joka vastaa pinta Belgiaa, sitä käytetään nyt lisätarvetta varten Eh, jota tarvitaan biopolttoaineen raaka-aineisiin. Tämä eh, tässä voisi tulla 96 miljoonaa tonnia lisää eh, CO2-päästöjä. Ja kuten Kriton totesi, lähdemme liikkeelle siitä, teille tulee yli 12 miljoonaa autoa lisää. Tämä on Euroopan ympäristöinstituutin selvitys. Komission pitäisi lähteä näistä tiedoista liikkeelle, jotka liittyvät välilliseen maankäyttöön. Ja sen pitäisi katsoa, että tulokset ovat hyvin vaikut erilaisia. Ihan CV viimeisenä. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että komissio toimii oikein, kun se lähtee liikkeelle näin huolellisesti ja haluan ilmaista luottamukseni komissiota kohtaan, sillä jos me keskustelemme asioista, me liikumme tieteellisesti katsottuna hyvin epämääräisellä alueella. Me kuitenkin annamme parlamenttina äh, sen, että pohdittaisiin tällaisia kysymyksiä kuin tämä ILOC factor. Ja kysymys on siitä, että on vaikea tehdä tätä, jos ei ole olemassa vakaata perustaa. Me liikumme siis alueella, jossa me puhu pelkästään eh, välittömistä, vaan myöskin välillisistä vaikutuksista haluamme ottaa ne huomioon. Tämä täydellinen lainsäädäntö, jota me kuvittelemme tätä kautta saavamme, niin saattaa helposti muuttua esteeksi kaikelle toiminnalle tällä alueella. Ja komissiolle pitää antaa riittävästi aikaa. Parlamentin täytyy huolehtia siitä, ettei parlamentti jää oman toimintansa jalkoihin, koska tämä kestävä vaikutus, joka biohuoltonalla on, on asia, joka on laskettavissa ja tutkittavissa, mutta jos nyt pyritään myöskin kvantifioimaan välilliset tekijät, niin uskoakseni täytyy olla tiettyä aikaa ja tiettyjä tilastollisia tietoja käytössä, koska muuten ei voida todeta näitä välillisiä vaikutuksia. Minusta tämä aikatekijä on äärimmäisen tärkeä ja tästä syystä me tarvitsemme sitä ja komissiolle pitää se antaa, koska muuten tämä vaikutus on päinvastainen kuin on toivottu. Sisäisen poli- parlamentin sisäisen politiikan osaston selvityksestä pitäisi myös keskustella, koska siinä arvostellaan komissiota tavalla, jota en täysin ymmärrä, ja olisi ehkä hyvä saada edustaja kertomaan meille täsmällisemmin, mitä ovat konkreettiset syyt tälle, koska minä en nyt oikein ymmärrä tätä arvostelua. Kiitos Richard Sievää. Nyt annan puheenvuoron komissiolle lyhyttä loppuyhteenvetoa varten. Nimittäin meillä on vielä yksi esityslistan kohta jäljellä, mutta vielä yksi kysymys. Meillä on täällä paikalla ilmastopääosasto, energiapääosasto, Oletteko te myös mukana neuvottelemassa maatalouden pääosaston kanssa? Oli se olisi mitään erittäin tärkeää. Thank you. Um, I, I, I will just... Kiitoksia. Minä aloitan ja Hans varmaankin lisää asioita. Jos unohdan jotakin, niin aluksi meidän pitäisi sanoa, että me kaikki tarvitsemme biopolttoaineita. Tästä ei ole mitään epäilystä. Komissio on tämän valkeassa äh, kirjassa ja Eurooppa 2020 strategiassa ilmaissut. Me tarvitsemme biopolttoaineita, me tarvitsemme ilmastotoimia. Emme voi sanoa, että biopolttoaineita ei tulevaisuudessa käytettäisi. Ja olemme tietoisia siitä, että malleja käytetään monissa kehitysasioissa hyvin paljon, mutta kuten sanoin, näissä mallintamisissa on aina rajansa. Ja kuten sanoin, se ei liity niinkään politiikan linjoihin, vain lainsäädäntöön. Eli tämä menee askelta pidemmälle ja meidän täytyy tuolloin olla varmoja siitä, mitä teemme. Ja huomasin myöskin, että useat puhujat, ja näin mainittiin viime marraskuussakin, eh, monet puhujat sanovat, että pitää käyttää aikaa, jos saamme näin uskottavampia ratkaisuja ja näin mielestäni tulee toimia. Meidän täytyy tarkastella näitä asioita hyvin syvällisesti komissiossa niin me teemmekin. Toimimme myöskin maatalouspääosaston kanssa, myöskin kauppa ja ilmasto, ympäristöpääosastot ovat tässä mukana, joten tietenkin me keskustelemme kaikista mahdollisista mahdollisuuksista kollegoidemme kanssa. Yksi asia, mikä liittyy vaikutusten arviointiin, uskon, että lopulta meidän täytyy käydä poliittista keskustelua ja meidän täytyy pyrkiä vastaamaan avoimiin kysymyksiin, mutta nyt annan Hansille puheenvuoron. To end this point. Lyhyesti haluan, että tiedetään, että saada päätöksen tämän kohdan pari asiaa. Tänä mitä näytin ymmärtää, että energiapäästöt olisivat vastuussa ILOC-tekijöistä. Kukaan komissiossa ei ole tehnyt mitään, ottanut asiaan mitään kantaa ennen kuin tehdään vaikutusarviointi. Me teemme vaikutusarvioinnin saadaksemme tietää, mitä vaikutuksia on sillä, että toimitaan tietyllä tavalla. Siksi me tarkastelemme eri vaihtoehtoja. Me emme ole vielä tulleet minkäänlaisiin johtopäätöksiin, riippumatta siitä, mikä saattaisi olla sana, jota tietystä asiasta, puheet, joka tietystä asiasta leviivät kaupungilla. Eräs asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että avaintavoite, joka liittyy uusiutuvien energian direkt, direktiiviin, vaikka tiedän, että Claude Turmes ei välttämättä ole kanssa yhtä mieltä, on se, että pitää saman aikaan uskottavuutta, vakautta investointi ilmastoa niille, jotka haluavat investoida uusiutuviin energialähteisiin, niin että voimme saavuttaa tavoitteemme. Ja tämä on hyvin kriittinen kysymys. Olemme yhtä mieltä siitä, että meidän pitää saada tämä asia nopeasti päätökseen, pitää löytää ratkaisu, joka on sellainen ratkaisu, joka saa asian sinänsä loppuun käsitellyksi. Investointi biopolttoaineisiin ja muihin uusiutuviin lähteisiin investoijien täytyy voida tietää, mitkä ovat säädöspuitteet. Ja siksi voi vakuuttaa se, mitä Filip sanoi, me työskentelemme, en sanoisi, että me työskentelemme yötä päivää, mutta työskentelemme, jotta tämä asia saadaan vietyä päätökseen ja toivomme, että saamme sen aikaan ennen kesätaukoa. Kiitos. Kiitos tiedoista, kiitos keskusteluista. Saatoimme kuulla, että asian käsittelyä tullaan jatkamaan. Ja vielä kerran siis kiitokset tästä. Nyt on vuorossa viimeinen kohta, 21. Emas esittely hiilipäästöjä koskevasta tutkimuksesta. Herrat ovat paikalla. Annakin teille välittömästi puheenvuoron, jotta voidaan vielä hyödyntää jäljellä oleva puoli tunti erittäin hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen EMAS-koordinaattori Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää kutsusta tähän osallistua tähän kokoukseen ja haluaisin me keskustella tutkimuksesta, joka koskettaa hiilipaastoja. Ja teemme sen kollegani kanssa. Puitteista muutama sana olin vuonna 2008 ilmastovaliokunnassa ja tuolloin arviointiin hiilipäästöjä. Se oli ensimmäinen kerta, kun aloimme tehdä suunnitelmia hiilipäästöjen arvioimiseksi nyt esittelemme toisen tutkimuksen. Kysymyksessä on Kysymyksessä on se, kuinka voisimme toimia ja mitä mahdollisia vaihtoehtoja meillä on parlamentissa. Puheenjohtajisto on tehnyt tässä toimintasuunnitelman ja tarkoituksena on selittää se, mitä me voisimme tehdä ja mikä rooli meillä voisi olla hiilipäästöjen hallitsemisessa. Tutkimuksen tekee Thibaut Dursel Deloitte-yrityksestä ja Tango Dimenso CO2 Logic-yrityksestä. Olkaa hyvä. Jos teillä on mitään kysymyksiä, tämän jälkeen olemme valmiita vastaamaan niihin. Hello. Thank you very much for giving us the opportunity to present you. Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta esitellä tämän tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksia Euroopan parlamentin hiilipäästöjä, hiilipäästöjen vähentämisestä. Tässä täytyy pitää mielessä se, että parlamentin tarkoituksena on vähentää omia hiilipäästöjään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Äh, vuonna 2008 Euroopan parlamentti tilasi Deloitte-yritykseltä tutkimuksen siitä, kuinka hiilipäästöjä voitaisiin vähentää. Euroopan parlamentin puheenjohtajisto, äh, anteeksi, äh, työvaliokunta tilasi tämän suunnitelman ja EMAS suunnitelman tarkoitus on siis tarkastella sitä, kuinka Euroopan parlamentin hiilipäästöjä voitaisiin vähentää. Kysymys on sitten siitä, mikä on Euroopan parlamentin hiilijalanjälki. Me olemme pyrkineet tekemään hiilipäästöistä kaavion. Ensinnäkin hiilipäästöt ovat suuri osa hiilijalanjäljestä tässä syntyy hiiliperäisten polttoaineen käytöstä rakennusten lämmittämiseen ja myöskin jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät kuluttavat energiaa. Kolmas tekijä on ähm, liikennekulut äh, tavaroiden ja sitten myöskin henkilökunnan vierailijoiden liikennekulut tällä hetkellä parlamentin jäsenten ähm, lennot kotimaahan eivät ole tässä arvioinnassa mukana. Sitten olemme tarkastelleet myöskin ulkopuolisten toimijoiden äh, hiilijalanjälkeä, mitä tulee esimerkiksi ähm, tuotteiden huonekalujen toimittajiin. Me olemme Deloittella tehneet äh, arvioinnin, ja tämä arviointikin on siis luonut hiilijalanjälkeä, joten mekin olemme mukana tässä hiilijalanjäljen syntymisessä. Meidän tarkoituksemme on päästä nollaan. Ja sitten Euroopan parlamentin kiinteiden rakennusten ja omaisuuden hallinto myöskin aiheuttaa hiilipääntöjä, päästöjä, eli tässä määrin Euroopan parlamentti ei halua vain toimia suoraan, mutta pyrkii vähentämään kaikkia päästöjä, joissa Euroopan parlamentilla on vaikutusta, esimerkiksi sen alihankkijoiden, toimittajien ja muiden tekijöiden suhteen. Kysymyksenä tässä on se, mikä tämä hiljalleen kehitys on ollut vuoden 2000 jälkeen. Hyvät uutiset ovat se, että hiilijalanjälki on positiivisesti kehittynyt vuoden 2006 jälkeen. Me olemme onnistuneet vähentämään päästöjä 40 prosentilla. Ja kaikkein tärkein tekijä ovat tässä liikennevälineet Euroopan parlamentin käytössä. Parlamentti on siis saavuttamassa 30 prosentin vähennys päämäärää, mutta miten me voimme sitten tehdä lopuille 70 prosentille päästöistä. Tässä tutkimuksen aiheena oli se, että analysoimme, mitä me voisimme ottaa mukaan hiilikompensaatioon mukaan. Pitäisikö meidän ottaa tähän mukaan ähm, hiilijalanjälki ja mitkä muut tekijät. Ja pitäisikö meidän määritellä tietty järjestelmä, standardit ja analysoida oikeudellista puitteistoa, jossa toimimme ja lopultakin varmistaa, että jos me käytämme hiilikompensaatiota, meidän pitäisi äh, varmistaa, että käyttävä järjestelmä on läpinäkyvä ja sitä voidaan varmentaa. carbon neutral process um, evolves over... Neutraali äh, prosessi sisältää lukuisia askeleita. Ensimmäinen äh, ensimmäistä kolme askelta ne on jo tapahtuneet, ovat tapahtuneet parlamentissa, olemme laskeneet hiilijalanjäljen, olemme soveltaneet vähentämisstrategioita ja nyt on uudelleen laskettu hiilijalkajälki tämän näiden toimenpiteiden jälkeen, ja nyt on siis tapahtunut joitakin leikauksia. Tämä on 30 prosenttia päästöistä, joita parlamentista syntyy. Mutta kysymys kuuluu, mitä tehdä jäljelle jääneille 70 prosentille Euroopan parlamentissa. Ja tässä hiilikompensaatiolla voisi olla roolinsa. Nämä leikkaukset, niitä voitaisiin hyödyntää hiilen vähentämishankkeisiin alueilla, kuten Afrikassa, jossa tällaiset vähentämis voisivat olla osa näistä 70 prosentista päästöjä niin että parlamentti ottaisi vastuunsa jäljellä olevistakin päästöistä. Miten tämä toimii käytännössä? Jos, kun, kun katsotte tätä, meillä on tällä hiilikompensaatioprojekti, joka on kysymys projekti, joka on valvottavissa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. Otan tästä esimerkkejä. Nämä äh, projektiin täytyy antaa sertifiointi tunnustetulta taholta niin, että voidaan todistaa, että tässä tapahtuu todellista vähentämistä. Nämä kompensaatiot sitten tunnustetaan ja ne muuttuvat ITLn äh, from the start by supporting. Ja voidaan vaikuttaa niin, että erilaiset osapuolet kuin Euroopan parlamentti voisivat olla yhteydessä näihin hankkeisiin niin, että voidaan äh, harjoittaa hiilikompensaatiota ja silloin voidaan saada sertifikaatti, joka osoittaa sen, mikä leikkaus on tehty hiilidioksidipäästöihin Euroopan parlamentin osalta. Ja lopuksi kolmas taho voi sitten varmistaa, että tällaista kompensaatiota ollaan peruutettu, ettei mikään taho voi käyttää sitä niin, että tapahtuu tuollainen kompensaatiotoimi. Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten tämä kompensaation rahoitus voitaisiin, miten sitä voitaisiin tukea. Tässä on biomassa-hanke Afrikassa, jota, jossa biomassalla tuotetaan energiaa, uusiutuvaa energiaa sen sijaan, että käytettäisiin fossiilisia polttoaineita, kuten esimerkiksi dieselgeneraattoreita tai sitten on tällaisia tuulipuistohankkeita, jotka myöskin osoittavat, miten voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa verkossa käytettäväksi, ja tällä voidaan vähentää myöskin hiilen käyttöä. Tässä meillä on hanke, jossa käytetään metaania, biokaasua, jota syntyy kaatopaikalla Tansaniassa, ja tätä kautta voidaan myös kattaa, peittää tämä kaatopaikka, jolla voidaan vähentää alueeseen liittyviä riskejä myöskin tautien, kuten malarian leviämistä, ja tätä kautta voidaan myös vähentää kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. Ja sitten tässä on esimerkki aurinkopaneeleista Etelä-Afrikasta, jossa aurinkoenergia käytetään veden lämmittämiseen asuma-alueilla, ja samalla kuitenkin vähennetään CO2-päästöjä, koska tällä tavalla voidaan korvata e, fossiilisen polttoaineiden käyttöä. Nyt kysymys on siitä, että jos me turvaudumme tässä näihin toimiin, mitä me voimme tehdä. Meillä on ehdotuksia ähm, nyt parlamentin jäsenten lennot vastaavat 20 prosenttia kokonaishiilijalanjäljestä me olemme ähm, ehdottaneet, että jokainen parlamentin jäsen voisi äh, tehdä hiilikompensaatiota oman vapaaehtoisen päätöksensä mukaan. Me voisimme kehittää tähän eri järjestelmiä, joko kompensoida vain lennot, siis työntekijöiden lennot, muut lennot, ähm, mutta ei parlamentin jäsenten lentoja, tai ja tämä toimi maksaisi noin 108 000 euroa vuosittain. Toinen mahdollisuus olisi ottaa huomioon kaikki työntekijöiden matkat ja myöskin viralliset virka-autot ja rakennusten lämmitys ja muut kulut, ja tämä vastaisi noin 605 000 euroa, 605 000 euroa vuosittain. Kolmas mahdollisuus olisi kompensoida koko hiilijalanjälki, jonka parlamentti aiheuttaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi kompensoida kaikki päästöt paitsi parlamentin jäsenten lennot, mutta kaikki huolto, rakennus, auto, palvelu, kulut, kaikki IT-laitteisto, siivous ja niin edespäin. Kaikki tällainen äh, otettaisiin mukaan ja se vastaisi noin 2 miljoonaa euroa vuosittain, jos tämä, äh, tämä mahdollisuus otettaisiin huomioon. Eli tämä on se ehdotus, jota me tulemme harkitsemaan kesän aikana. The standards. Standardit, jotka liittyvät kompensaatioita ovat hyvin tärkeitä. Ja tämä on aiheuttanut erinäisiä mielipiteitä lehdistössä. On tärkeää, että nämä päästöleikkaukset tapahtuvat ja että hanke ei aiheuta vaurioita muissa asioissa ja että sen pitäisi kylläkin aiheuttaa hyötyä sosiotaloudellisille tekijöille ja kehityksen alueella, kun näitä hankkeita toteutetaan. On tärkeää mainita tässä vaiheessa, että joskus ihmiset näkevät kompensaation jonakin, josta sanotaan, että kompensaatio on, on hyvää ja nyt sitten ei tarvitsekaan tehdä mitään muuta. Euroopan parlamentti on jo jonkin aikaa käsitellyt tätä asiaa ja se on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä ensin ja on ollut selkeä laskettavissa oleva luku, joka koskee näitä päästöjä, joka pitää ottaa huomioon ennen kompensaatiota ja siksi vasta nyt ollaan tekemässä tällaista selvitystä. Ja tämä on hiukan kuin kierrätetty paperi, tai kloorivapaa paperi, sitä käytetään usein. Se merkitsee sitä, että henkilö, joka käyttää tällaista paperia, sanoisi, että voin kirjoittaa paremmalle paperille kuin naapurin, koska, tai käyttää enemmän paperia kuin naapurin, koska heidän paperia tulee paremmasta lähteestä. Se merkitsee vain sitä, että että kun on pyritty vähentämään paperin käyttöä, niin silloin sitten ruvetaan käyttämään taas uuden tyyppistä paperia. Tässä on kysymys samasta. Ensin pitää pyrkiä vähentämään CO2-päästöjä ja sen katsoa sitten, miten voidaan hyödyntää kompensaatiota. Ja tässä on kysymys uuden tyyppistä standardeista, joita on olemassa, ne ovat hyvin tärkeää ottaa huomioon. Ja tutkimuksessa olemme viitaneet siihen, että puhtaan kehityksen mekanismeja pitäisi käyttää, kuten on EUn ETS kauppadirektiivissä otettu huomioon. Tämä on siis se, joka on jo hyväksytty, jonka organisaatiot ovat hyväksyneet, ja siksi on olemassa tietty logiikka soveltaa sitä tällaisessa vapaaehtoisessa kompensaatiossa, jota Euroopan parlamentti pyrkii tekemään. Näiden, tämän kompensaation jäljitettävyys on hyvin tärkeää, niin että voidaan katsoa, että mitä tässä tapahtuu, ja myös se vaihe, jossa hanke saa tukea. On tärkeää, että hanketta tuetaan niin, että, että tapahtuu vähennyksiä. Kysymys on siis siitä, että tuetaan hankkeita, jotka ovat jo käynnissä ja jotta tapahtuu vähennyksiä niin, että teknisiä riskejä ei synny. Tämä on siis siitä, että käytetään tällaista ex menettelyä sitten ovat tietysti myöskin nämä transaktiot, jotka varmistavat sen, että tämä peruuttaminen todellakin tapahtuu. Voitte tässä pohtia sitä, että jos käytämme kompensaatioita, ähm, mitä muut sitten tekevät, mitkä muut organisaatiot tai hallinnon elimet tekevät, olemme arvioineet tätä ja olemme esimerkiksi huomanneet, että YK käyttää omien rakennustensa suhteen samaa periaatetta. Siksi heidän periaatteensa onkin se, että he siirtyvät nolla hiilisyyttä kohti. Myöskin Saksan liittopäivät käyttävät hiilikompensaatiota työntekijöidensä ja jäseniensä hiilijalanjäljen suhteen. Ja myöskin Ruotsin valtiopäivät käyttävät hiilikompensaatioita lentojensa ja rakennustensa hiilijalanjäljen suhteen. Eräät poliittiset ryhmät tekevät näin ja tietenkin Euroopan parlamentin Cancunin valtuuskunta on käyttänyt hiilikompensaatiota. So to finalize, uh... Ja lopuksi, mikä olisi hyöty Euroopan parlamentin osallistumisesta tähän. Se asettaisi parlamentin eturintamaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan osoittain sen, että parlamentti ottaa vastuun kaikista hiilidioksidipäästöistään. Parlamentti olisi esimerkki muulle maailmalle. Ja tämä olisi hyvä mahdollisuus myöskin tiedottaa asiasta. Se myös vahvistaisi sitoumuksia, joita ilmaston osalta on tehty – EUT e ETS. Tässä mentäisiin pidemmälle kuin se 30 prosentin leikkaus, johon parlamentti on sitoutunut. Parlamentti ottaisi vastuun jäljellä näistä 70 prosentista. Hiilille tulisi myös hinta. Asia otettaisiin vakavasti kaikissa päätöksissä, joita tehdään parlamentissa sisäisesti. Silloin kun on kysymys ratkaisusta hankinnoista, niin ne pitäisi ottaa huomioon aina CO2-vaikutus päätöksissään. Ja se myös edistäisi alhaisen hiilin innovaatioita ja antaisi myöskin mahdollisuuden tukea kehittyville maille siksi, että hankkeita olisi näissä maissa, eikä samalla kuitenkaan unohtuisi, sito, unohtuisi sitoumukset, joita on tehty Cancunissa, jotka liittyvät sovellutuksiin kehittyvissä maissa. Ja pieni kommentti, joka liittyy uppoavaan laivaan. Jos laiva törmää karille ja saa kölinsä aukon, tarvitaan tietysti merenalaista korjaamista – ja tämä on se 30 prosentin äh, ratkaisu. Tämä on sitä tekniikkaa, jota pannaan nyt käyttöön, että voidaan vähentää leikkauksia, mutta 70 prosenttia kysymys on siitä vedestä, joka täyttää laivan saman aikaan, kun pyritään korvaamaan laivaa selvittämään, selviämään tilanteesta. Ja tämä liittyy niihin kahteen, prosent, kahteen asteeseen, kahden asteen äh, äh, nousun, jonka saavuttaminen täytyy välttää Venessä täytyy tietysti silloin ottaa ämpärit esiin ja kantaa laivasta vesi pois, mutta 70 prosentin päästöjen osalta meidän täytyy tehdä jotakin, kunnes odotamme, samalla aikaan kun odotamme tulevaisuuden tekniikkaa ja tulevaisuuden ratkaisuja. Näin kiitänkin sitten sydämellisesti näistä esityksistä joudun pyytämään anteeksi sitä, että läsnä on niin kovin vähän edustajia. Kollega Arsenis ja minä pidimme tämän mielenkiintoisen ja jännittävänä. Vahinko, että muut eivät olleet kuulemassa tätä, mutta kaikki voivat lukea, kaikki lukevatkin vielä tämän. Kysyn kollegalta, onko hänelle kysymyksiä. Ehkä hän on yhtä järkyttynyt kuin minäkin. Kysymys on valtavasta budjetista, jota te nyt olette esittämässä. Ja nyt säästäväisenä kotirovana olisin ajatellut, että ehkä olisi voitu löytää jotakin oman säästämisen mahdollisuuksia ottaa esille. Sanon nyt tämän näin omin sanoin, että voisimme ostaa itsemme vapaaksi siitä velasta, joka meillä on, joka johtuu siitä, että meillä on suuri hiilidioksidipäästö, että olemme suuri organisaatio. Ja nyt ymmärsin asian näin, mutta se ei näytä olevan mahdollista. Siis olen hiukan, aina olen tullut välillä, että ehkä ilmastotilaitteita voitaisiin pistää käymään hiukan vähemmällä teholla, mutta nämä ovat nyt tällaisia pikaratkaisuja. Haluatko kollegat vielä sanoa jotakin? Me olemme ainoa täällä. Muussa tapauksessa saadaan puheenvuoron taas teille, olkaa hyvä. Which is really important for us. Yksi asia, joka on meille erittäin tärkeä, on se, ettei kompensaatio äh, korvaa millään lailla hiilipäästöjen vähentämistä. Me jatkamme päästöjen leikkausta. Meillä on suunnitelmasta varten ja me jatkamme sitä ja seuraamme tätä suunnitelmaa siihen asti, kunnes me olemme vähentäneet päästöjä 30 prosentilla. Voidaan aina sanoa, että muita mahdollisuuksia on tämän 70 prosentin suhteen, jotka jäävät jäljelle. Joka tapauksessa me emme tässä lopeta ponnistelujamme päästöjen vähentämiseksi. Tämä on vain niitä tukeva toimi. Arsenis. Thank you for this presentation. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja tietenkin me emme voi tässä korvata päästöjen leikkausta hiilikompensaatiolla, mutta kompensaatio voi olla hyvin hyödyllinen väline. Jos ymmärsin oikein, kulut parlamentille ovat 2,5 miljoonaa euroa. Luinko tässä oikein? Kahdeksan... Onko tämä oikein? Mikä on arvioitu kulu, hiilikompensaation arvioitu kulu parlamentille? Yeah, in fact, you see we have... Itse asiassa tässä näette, meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on minimivaihtoehto, sitten keskivaihtoehto ja tämä kaiken katoa vaihtoehto. Jos me pyrimme hiilineutraalisuuteen, me poistamme kaikki seuraukset ja se, nämä kulut ovat 108 ähm, 000 ja noin 2 miljoonan euron välillä. Uh, the services. Mitkä ovat operatiiviset kustannukset, äh, mikä osuus se on tästä kahdesta miljoonasta? Mikä osuus menee sitten suoraan tähän kompensaatioon, todellisiin säästöihin hiilen alueella? Kaksi miljoonaa tässä tapauksessa tarkoittaa, että me laskemme hiilijalanjäljen ja ja se olisi ehkä vaikka ähm, 100 tonnia ja sitten meillä on tietty hiilen hinta markkinoilla ja päädymme tästä hintaan, joka on noin 2 miljoonaa euroa, eli me teemme omille hiilipäästöillemme tässä laskelman ja laskemme niiden hinnan, jos äh, niiden äh, hinta olisi 20 euroa tonnilta, voimme sitten laskea, kuinka paljon kuluisi, jos pyrkisimme, pyrkisimme kompensoimaan kaikki hiilipäästöt. Tämä on vain laskelma, joka perustuu meidän päästöihimme, sillä meillä oli noin 100 tonnia päästöjä, kun me laskimme niiden hinnan, me tulimme tähän noin kahden miljoonan euron summaan, joka kompensoisi koko parlamentin hiilipäästöt. Vielä yksi kysymys, viimeinen kysymys. Olen ymmärtänyt, että meidän pitää ostaa tuo määrä hiiltä Siis me arvioimme tonnit. Mikä prosenttiosuus joudutaan maksamaan operatiivisena kustannuksena henkilöt, jotka hallinnoivat tätä? Siis mikä osuus ei tule menemään suoraan näihin säästöihin? Jos on tällainen luku, ehkä olen väärässä, mutta uskon, että on olemassa operatiivisia kustannuksia. En tiedä, olenko nyt, onko nyt selvää se, mitä sanon. Onko ymmärrettävää, mitä sanon? I hope I understood your question. Toivon, että ymmärsin oikein, mitä kysyitte. Eli jos me vähentäisimme kaiken, kaikki eh, tekniset eh, seikat, mikä olisi tässä operatiivinen kulu? Puhumme kokouksen jälkeen. Kiitoksia. Okei, okay. Niin, ennen kuin nämä kahdenväliset keskustelut alkavat, niille varmastikin vielä löytyy aikaa tämän jälkeen. Kiitän sydämellisesti esityksistä. Asian käsitellä pitää jatkaa, pitää seurata, pitää tehdä laskemia aina uudestaan ja katsoa, miten asiaa hallinnoidaan, mitkä ovat hallintokustannukset säästöohjelmassa, näin minä sen ymmärsin. Haluan kiittää sydämellisesti ja näin päätän iltapäiväkokouksen. Jatkamme huomenna kello yhdeksän koordinaattorien kokouksella ja kello 10 alkaa sitten varsinainen kokous. Tuota kaikille hyvää iltaa ja kiitos tulkeille. Thank <laughs> you.